Good morning, dear colleagues. Good morning, everybody. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Aloitamme normaalin valiokuntakokouksen nyt aamupäivällä ja iltapäivällä jatkamme kello 15 huomenna aamulla. Sama aikataulu. Nyt ilmoittaisin muutamista muutoksista esityslistalle kohta seitsemän. Komission tiedonanto uudesta kumppanuuspuitteistosta kolmansien maiden kanssa. Käsitellään ennen kohtaa viisi kello 9.50. Sitten kohta kuusi oikeusavusta silloin kun kyse on epäilyistä tai syytetyistä henkilöistä ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Tämä kohta käsitellään kohdan kahdeksan jälkeen kello 11.30. Kohta 13. Vastaus kirjalliseen kysymykseen. Kirjallisen kysymyksen on esittänyt Ignacio Corrao. Tämä kohta on lykätty. Kohta 15. Viisumivaatimukset kolmansien maiden kansalaisten osalta. Kyseessä on Kosovon tilanne. Tämä kohta käsitellään tänään kello 12, ei huomenna aamulla. Ja uusi kohta on lisätty esityslistalle huomisaamuun kello 9. Siinä kyse on Ranskan hätätilasta ja sen äh, lainmukaisuudesta primääri- ja sekundaarilainsäädännön suhteen. Nämä ovat äh, suuntaantavia aikataulutuksia. Ne voivat muuttua tässä kokouksen aikana. Katsomme, että esityslista on näin muutettuna hyväksytty. No sitten kieliprofiilista. Meillä ei ole iiriä eikä kroatian tulkkausta tänä päivänä saatavilla eikä huomennakaan. Hollannin tulkkaus ei ole tarjolla iltapäivällä kello 15-18.30. Sitten tulisi hyväksyä koordinaattoreiden suositukset esittelijöiden nimityksiksi. Edustaja Kirkhope on nimitetty Eurodac-aiheessa esittelijäksi. En lähde tätä pitkää otsikkoa lukemaan, mutta Timothy Kirkhope on siis tähän nimitetty ehdolle. Hyväksyttekö koordinaattoreiden suosituksen? Katsomme, että tämä on hyväksytty. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 14.15. syyskuuta 2015, sitten 10. marraskuuta, 16.19. marraskuuta, 17. joulukuuta 2015 ja 21. huhtikuuta 2016. Jos pöytäkirjoja ei kukaan vastusta, niin katsomme, että ne on hyväksytty. Nyt luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Komissio on ehdottanut tätä poikkeusta, keskeyttämismekanismia siis, silloin kun kyse on kolmansien maiden kansalaisista, jotka normaalisti vapautetaan näistä viisumivaatimuksista, jos tietyt ehdot täyttyvät. Tässä Dias Nemera on esittelijä. Hän oli myös esittelinä silloin, kun asetuksessa tämä mekanismi otettiin käyttöön. Hän saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä, Dias Nemera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja hyvää huomenta, hyvät kollegat. Kyse on keskeytysmekanismista. mekanismista Kuten jo 26. toukokuuta totesin, niin tämä on parlamentille ensisijaisen tärkeä teksti, yhtä lailla kuin minullekin henkilökohtaisesti. Neuvottelut tärkeistä asiakirjoista Ukrainan, Kosovon ja Georgian viisumikysymyksistä liittyvät tähän nimenomaiseen aihealueeseen. On olemassa poliittisia, taloudellisia ja humanitaarisia seikkoja, jotka olisi tässä yhteydessä huomioitava. Yhtä lailla tämä periaate pätee EU-Turkki-sopimukseen. Nämä asiat täytyy huomioida silloin, kun tätä kysymystä lähdemme käsittelemään viikko sen jälkeen, kun minut nimitettiin tähän tehtävään, niin jätin ensimmäisen luonnoksen ja olen eri kollegoiden kanssa kokoustanut myöskin komission, että myöskin puheenjohtajavaltion edustajien kanssa. Ja jos huomioidaan kaikki seikat tämän prosessin aikana, niin voin todeta, että teen kaikkeni hyvän tekstin aikaan saamiseksi. Tämä on tärkeä mekanismi. Se vaikuttaa kaikkiin kolmansien valtioiden kansalaisiin, niiden maiden kansalaisiin, joiden kanssa tällainen sopimus viisumivapaudesta on sovittu. Mutta tässä täytyy edetä harkiten ja luonnoksessani huomioidaan esitetyt tavoitteet ja yhtenä tavoitteena ovat delegoidut säädökset, ehdotettu mekanismi ja komission aiheeseen liittyvä ehdotus pitävät sisällään sen, että tässä sovelletaan täytäntöönpanosäädöksiä, mutta ehdottaisin kuitenkin että päätökset tehdään delegoituja säädöksiä käyttäen. Prosessissa pitää huomioida parlamentin kanta ja parlamentin pitää toimia lainsäätäjän ominaisuudessa. Tämä on kantani ja sitä en millään muotoa peittele. Jos kaikkia kansalaisia koskee viisumivelvoite, niin sehän huomattavassa määrin puuttuu tiettyihin perusoikeuksiin. Ja asia voidaan hoitaa vain ja ainoastaan delegoidun säädöksen kautta, eikä täytäntöönpanosäädöksellä. 16. heinäkuuta 2015 tuomioistuin omassa päätöksessään tuki tätä juuri esittämääni päätelmää. Kun parlamentti anteeksi, kun tuomioistuin käsitteli vastavuoroisuuden periaatetta, johon omassakin tekstissäni viittaan. Kyse on yhtäläisestä kohtelusta ja viisumipolitiikka on arkaluontoinen kysymys. Ja toivoisin, että tässä huomioidaan parlamentin lainsäätäjän ominaisuus, sillä ei olisi kovinkaan järkevää että parlamentti ottaa kantaa viisumin vapaudesta, mutta jos viisumivelvoite ja velvo, viisumipakko otetaan käyttöön, niin sitten parlamentti ei kuultaisikaan, vaan asiasta päätettäisiin neuvostossa. Se ei olisi loogista yleisesti ajatellen, eikä myöskään juridisesti vedenpitävää lähestymistapaa. Lisäksi minulla olisi siis vielä toinenkin ehdotus. Tekstissä ei mainita kaikkia asioita, mutta niihin yritin sitten jälkeenpäin puuttua ja kyse on myöskin kolmansien maiden kansalaisten oikeuksista. Tämä edellyttää johdonmukaista, syvälle luotaavaa tekstiä, joka huomioi myöskin nämä aspektit. Teksti kyllä paranee kollegojen ehdotusten myötä. Olen huomioinut muun muassa varjoesittelijöiden kommentit. Tarkistukset on jätettävä 22. kesäkuuta mennessä ja 12. heinäkuuta esittelen tekstin valiokunnassa. Oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudestanne ja mielenkiinnolla jää nyt odottamaan asiasta käytävää keskustelua. Mera. Kiitos edustaja Dias de Mera. Nyt avaamme keskustelun tästä aiheesta. Varjo esittää esittelijöistä edustaja Jottova on paikalla. Hän saa puheenvuoron. Sitten Afetin esittelijä on paikalla. Hänkin saa puheenvuoron. Edustaja Sarjus Polski siis. Hän tuli tätä keskustelua varten valiokuntaamme. Sitten listalla on edustajat Poni, Blena, Mlinar ja nyt ensimmäisenä edustaja Jottava, olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä lisätä muutaman sanasen siihen, mitä juuri edustaja Tiaste Mira täällä totesi. Mutta heti ensimmäiseksi haluaisin kiittää häntä meidän hedelmällisestä yhteistyöstämme. Me tiedämme, että täällä on tiettyjä mekanismeja EU:ssa, jos joku jäsenvaltio rikkoo säännöstöä tai kolmas valtio rikkoo säännöstöä, niin nämä mekanismeja käyttää silloin. Joitain näitä mekanismeja kuitenkaan ei käytä. Esimerkiksi me edelleenkin keskustelemme komission kanssa siitä tästä niin sanotusta viisumi Ja artikla 7 sopimuksessa on myöskin ristiriitainen Vähän aikaa sitten halusimme aktivoida tämän artiklan käytön Puolan yhteydessä, mutta emme kuitenkaan tehneet näin. Tämänhetkinen viisumi vastavuoroisuusmekanismista ei ole vielä koskaan käytetty, ja mietimme, että miksi näin on. Eh, komissio kertoi meille, että tähän ei ole koskaan ollut tarvetta. Toisaalta sitten saamme myöskin viestejä, että tällainen mekanismi, tällainen vaihtoehto tulee aiheuttaa paljon byrokratiaa ja ongelmia. Joten uskoisin, että meidän pitäisi uudistaa tätä mekanismia ja tätä tulemme myöskin jatkossakin vaatimaan. Ensinnäkin me haluaisimme painottaa sitä, että komission tulisi käyttää delegoituja säädöksiä eikä täytäntöönpanosäädöksiä. Tällaisia päätöksiä ei voida tehdä ilman, että huomioon myös parlamentin kanta asiaan. Ja toiseksi, en usko, että tämä huomattava lisäys on tarpeellinen. Tässä puhutaan 50 prosentin kynnyksestä tietyllä alueella, mutta tämä ei ole soveltuva, koska joissakin jäsenvaltioissa on hyväksytty jo huomattavia määriä kolmansia maiden kansalaisia viime kuukausina. Ja kolmanneksi komissioni pitäisi pystyä tätä mekanismia aktivoimaan, jos takaisinottosomuksista ei pidetä kiinni. Tässä viittaan niihin sopimuksiin, joita jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot ovat tehneet. Ja sitten neljänneksi myös ilmoitusmekanismit ovat tärkeitä ja meidän pitäisi tarkentaa sitä, mitä tarkoittaa yleisen järjestyksen uhka. Ja tämän pohjalta pitäisi menettelytapoja vielä tiivistää. Uskon, että meidän pitäisi toimia yhteistyön ilmapiirissä ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä loppujen lopuksi hyvä mietintö asiasta. Kiitos. Juuri kerrottiin, että Alden varjoesittelijä Jezek on nyt tällä edustettuna Linarin toimesta. For, uh, not be... pa- varjoesittelemme pahoittelee sitä, että hän ei voi olla paikalla. Hän pyysi minua välittämään oman kannanottonsa ja viestinsä. Varjoesittelemme tukee komission ehdotusta ja katsoo, että on tarpeen korjata ja sopeuttaa keskeyttämismekanismia, kun otamme huomioon nykykontekstin maahanmuuttotilanne eu ja komission ehdotus viisumivapauttamisen osalta äh, on siinä tilanteessa, että tarvitsemme vakampaa työskentelyä jäsenvaltioiden kanssa niin, että komissio voi nopeasti aktivoida mekanismin, jos ehdot täyttyvät. Ne perusteet, joilla aktivointi voi tapahtua, täytyy sopeuttaa hänen mielestään todellisuuteen ja niiden tulisi olla joustavampia. Hän pitää erityisen tervetulleena sitä, että on tarpeen kunnioittaa äh, palauttamis- takaisinottosopimuksia. Tämä jousto täytyy yhdistyä selkeisiin takeisiin, jotka sisältävät myös ihmisoikeus- ja perusoikeusnäkemykset. Kun otamme huomioon poliittiset seuraukset, joita viisumivaatimuksella on, edustaja Jesek pitää esittelijän ehdotusta tervetulleena niin, että parlamentti olisi mukana tässä prosessissa ja ALDE kannattaa sitä, että delegoituja säädöksiä käytettäisiin aivan niin kuin esittelijä mietinnössä ehdottaa. Kiitos. You, Mrs. Linar. Uh, Kiitos. Edustaja Björk on täällä Vergian sijaisena. Olkaa hyvä. Eh, tack så hemskt mycket. Eh, marie Christine, eh, eh, kunde inte vara här. Oikein paljon kiitoksia. Marie Christine ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, joten minä välitän teille hänen viestin. Minä yritän esittää asian ranskan kieltä käyttäen. Français. Eli siis ranskan kielellä. Mari Kristin haluaa korostaa. No ensinnäkin hän kiittää esittelijää tehdystä työstä ja kokouksista, joissa yhteistyötä on tehty. Hän korostaa myös, että Tämä keskeyttämismekanismi tämänhetkisessä keskustelussa on esillä erityisesti Turkin yhteydessä. Hän varoittelee sitä, että viisumipolitiikkaa käytetään maahanmuuttotavoitteiden saavuttamisessa. Viisumipolitiikkaa hänen mielestään tällä tavalla ei voi käyttää. Ja toinen tärkeä seikka liittyy kriteereihin, ehtoihin ja toisaalta taas menettelytapaan. Ensinnäkin kriteereistä. Hän korostaa, että on tärkeää, että meillä on kriteerit, jotka eivät ole vain maahanmuuttopolitiikan välineitä. On välttämätöntä, että Euroopan parlamentti osoittaa ihmisoikeuksien tärkeyttä tässä ja puolustaa niitä niin, että kaikilla ihmisillä on oikeus hakea turvapaikkaa. Kriteereissä tässä keskeyttämismekanismissa tulisi huomioida myös ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittaminen kolmansissa maissa. Ei ole loogista toteuttaa arvioita silloin, kun viisumivapautuksista päätetään, eikä sitten käsitellä kuitenkaan sitä, missä olosuhteissa tämä keskeytetään. No sitten menettelytavasta. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Totta kai haluamme, että tämä toteutetaan delegoiduin säädöksin ja maksimaalisesti parlamentti otetaan mukaan tähän menettelyyn. Ei tämä ole mitään uutta logiikkaa, että parlamentti olisi mukana äh, näissä menettelyissä. miten nyt loppuivat äh, sanat kesken ranskan kielellä, eli on varmaankin syytä päättää tämä puheenvuoro. Kiitos edustaja Björk. Tämä oli varjoesittelijöiden kierros. Kirkhope tulee Makovein sijaisena paikalle. Saatte puheenvuoroja sitten vielä Sari Svolski. Nyt edustaja Kirkhope, olkaa hyvä. Very much, chairman. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, myöhässä. Ja minäkin kommentoisin edustaja McAvein puolesta. Ja kerron asioista niin kuin hän minulle kertoi. Mitä hän, hän tukee sitä, että tehdään tästä keskitysmekanismista sellainen, että voidaan ottaa huomioon tulevaisuudessa ja ottaa huomioon tulevissa viisumisomuksissa. Ja keskittymismekanismi on tärkeä siinä mielessä, että voidaan reagoida nopeasti hätätilanteisiin eikä pidä odottaa sitten lainsäädäntöehdotuksia tämän aikaansaamiseksi. Ja tukee komission ehdotusta, jossa on myöskin mahdollisesti nopeampia menettelytapoja ja myöskin ajentaa näitä keskeyttämistarkoitusperin. Ja mahdollisimman hätätilanteissa hän tukee sitä, että kolmansien maiden kansalaisten takaisinotot ottaa huomioon. Eli unionin tai jäsenvaltion tekemät takaisinotot sopimukset kyseisten kolmansien maiden kanssa velvoittavat ne heidät ottamaan nämä kansalaiset takaisin. Ja tarkistus neljä, hän tukee ehdotusta, jossa katsotaan yl- kansallisen turvallisuuden tai yleisen turvallisuuden uhkaa. hän hän ei ole samaa mieltä tarkistuksen kolmen kanssa, että mekanismia voidaan käyttää pelkästään vain hätätilanteessa. Hän uskoo et, ja on samaa myöskin mieltä ECR-yrityksen kanssa, että keskeyttämismekanismia pitäisi käyttää yleisemmin viisumitilanteissa, jos vaikka tulee laitonta maahanmuuttoa tai on selkeä uhka yleiselle turvallisuudelle tai kansainväliselle turvallisuudelle. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kirkhope. Nyt edustaja Sarius Volski saa puheenvuoron. hän on AFET-valiokunnassa esittelijänä tässä aiheessa. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Ukraina viisumivapausasiosta vastaan. Minä ja eilen keskustelimme tästä asiasta ja meidän lausuntoluonnoksessa me viittaamme tähän keskeytysmekanismiin ja toteamme, että viisumin vapautus on tärkeää EUn ulkoturvallisuuspoliittinen väline. Kyse ei ole vain ainoastaan sisäisestä ulottuvuudesta, joka kyllä huomioidaan livevaliokunnan työskentelyssä, vaan me huomioimme myöskin ulkoisen ulottuvuuden aiheen tiimoilta. Yhteisenä huolenaiheena Kosovon, Georgian, Turkin ja muiden viisumivapautussuunnitelmien osalta on se, että me vaadimme tällaisia vertailujärjestelmiä jatkossakin käytettäviä, ettei niistä luovuta siinä vaiheessa, kun viisumivapautuksesta on sovittu. Eli me toteamme, että meidän on otettava käyttöön seurantamekanismi, varmistaaksemme, että EUn toimilla on vaikutusta tarkastellessa toimitaanko korruptiovastaisessa taistelussa toivotulla tavalla. Kyse on siis myös ulkopoliittinen väline, ja keskeytysväline nykymuodossaan ei ole riittävä meidän mielestämme ja lausunnossa me sanomme, että nykyinen mekanismi ei ole riittävä, koska se keskittyy vain ainoastaan muuttovirtariskeihin. Tätä tulisi täydentää siten, että siinä huomioidaan myöskin esitettyjen standardien ja vertailuarvojen saavutettavuus. viisumivapaus voidaan myöntää, mutta edellytyksenä on muun muassa se, ettei ole olemassa huomattavaa muuttovirtojen riskiä. Yhtä lailla täytyy varmistaa, että vertailuarvoja jatkossakin noudatetaan. Me olemme olleet sitä mieltä, että mekanismiin voitaisiin ja pitäisikin lisätä tämä ulottuvuus Myöhemmässä vaiheessa lähdemme käsittelemään erityisesti juuri tätä keskeytysmekanismia, mutta eilisen keskustelun perusteella ehdotamme, että tämäkin kysymys huomioitaisiin tekstissä. Kyse on universaalista lähestymistavasta, ei maakohtaisesta, eli kaikki kolmannet maat, jotka haluavat viisumivapauden EUn kanssa, niin siihen pitää yhdistää jonkinlaisia objektiivisia kriteereitä, jotka myöskin mainitaan sopimuksissa. Täällä sanottiin, että vuosien ajan on jo toimittu tietyllä tavalla ja AFET onkin sitä mieltä, että aina kun tehdään kolmansien maiden kanssa sopimukset, niin niihin pitäisi linkittää muun maassa ihmisoikeuslauseke. Eli samassa hengessä ihmisoikeus kysymykset, demokraattiset vertailuarvot ja muut voitaisiin lisätä tähän. Ja hyvinkin konkreettisesti ilman, että mekanismissa viitataan suoraan joihinkin maihin. Tässä voitaisiin puhua muun muassa siitä, että kaikissa sopimuksissa – kuten sellaisissa, joiden kanssa IMF on tehnyt sopimuksen, niin tällaista mekanismia käytettäisiin. AFET haluaa vain kiinnittää huomioon tähän asiaan ja meidän kirjallinen kannanottomme huom- tulee sitten myöhemmässä vaiheessa teidän käyttöön. Eli tässä Mekanismissa pitäisi huomioida myöskin Euroopan unionin ulkopoliittinen tavoitteen asettelu. Näin voidaan varmistaa, että ulkopoliittisiin tavoitteisiin pyritään jatkossakin johdonmukaisesti ja ettei lähdetä olemassa olevia tavoitteita väsittämään. Kiitoksia. Edustaja Boni. Thank you very much and first I would like... Kiitos. Haluaisin ensin kiittää Agustinia hyvin laadituista tarkistuksesta ja hänen ponnisteluistaan yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Keskeyttämismekanismi on hyvin tärkeä. Se on lisäväline viisumivapautusjärjestelmässä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän on tuettava niitä tarkistuksia, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin, niin että Euroopan parlamentti otetaan mukaan päätöksentekoon prosessin alkuvaiheesta lähtien. Ja sitten kun myönteisiä päätöksiä tehdään taukojen jälkeen, niin, niin ikään parlamentin oltava mukana. On tehtävä selväksi se, että kriteereiden on oltava selkeitä. Minusta täytyy ajatella myös tasa-arvoista kohtelua. Kun ajattelemme sitä, mitä Sarjus Volski sanoi, niin totta kai sekin on tärkeää. Toisaalta pitää muistaa, että kun tietyiltä valtioilta viisumivapautus valmisteluvaiheessa vaaditaan joitakin ratkaisuja niin, että säännöt täytetään oikeusvaltion periaatteiden osalta, niin saman aikaan täytyy muistaa omia jäsenvaltioita ja niiden velvollisuuksia. Kun näitä vaatimuksia esitämme, ja toisaalta meillä ei ole minkäänlaista välinettä silloin, kun jäsenvaltioissa on jotakin ongelmia oikeusvaltion periaatteen kanssa, niin eihän tämä ole oikein hyvä tilanne. Me tiedämme, että viisumivapautuspäätökset Turkin, Kosovon, Ukrainan ja Georgian tapauksessa todennäköisesti tehdään syksyllä. Minun mielestäni kun annetaan viestejä kumppaneille, erityisesti Ukrainalle ja Georgialle, niin se, että me live-valiokunnassa tämän keskeyttämismekanismin hyväksyisimme, niin se olisi tärkeä viesti. Aikataulussa täytyisi pysyä. Ja vielä viimeisenä seikkana 22. kesäkuuta, jos ajatellaan sitä määräaikaa, jos vielä voitaisiin nopeuttaa LIBE-valiokunnan käsittelyä niin, että äänestys olisi aikaisemmin. Voitaisinkohan tästä heinäkuun täysistunnossa äänestää, niin kuitenkin äänestys tulisi järjestää vielä ennen kesätaukoa. Kiitos, edustaja Tsahovski. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl jenom... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää esittelijä erittäin hyvästä mietinnöstä hyvin tehty. Kiitokset vielä kerran. Haluaisin kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana tekemässä mietintöluonnosta. Suurin huolen aiheen on kuitenkin se, että oikeastaan juna on jo nyt kähtänyt liiken, liikkeelle ja me puhumme tässä hätäjarrun kehittämisestä. Ja ehkä kiinnitämme vähemmän huomiota siihen asiaan, että ennen kuin annamme jollekin jonkunlaisen viisumivapauden, niin pitäisi ehkä luoda sellaiset olosuhteet, että tätä hätäjarrua tarvitse koskaan käyttää. Sillä nopea ja yllättävä kolmansien maiden kansalaisten määrän nousu tai turvallisuusriskien esiintyminen kaikkien näiden hyökkäysten jälkeen – niin kaikki nämä pitää ottaa huomioon, jos käyttää keskeyttämismekanismia. Ja kysymykseni onkin se, että mitä sitten tulee Kosovoon tässä yhteydessä. Jos katsotaan tilannetta vuodesta 2013 lähtien, niin Kosovon kansalaiset oikeastaan vastaavat kaikkiin näihin uhkakuviin. Siis turvapaikan hakijoina tai sitten yleisen turvan uhkana muun muassa Tsekin tasavallassa. Ja me olemme nähneet materiaaleja, joka osoittaa sen, että joskus kosovalaiset tulevat serbialaisella passeilla, etteivät he sitten esiinny tavallaan kosovolaisena ja tekevät paljon rikoksia EUn alueella. Ja kun me nyt keskustelemme tästä mietinnöstä, niin haluan, että me kiinnitämme huomiota myös tähän tärkeään asiaan. Sitten, mitä tulee Turkkiin, me haluamme nyt nopeammin käsittelyyn Turkin viisumia koska meillä on sitten tämä keskeyttämismekanismi käytössä. Ja oikeastaan tulee että minä olin kerran junassa, jossa piti käyttää hätäjarrua, ja se ei ollut kovinkaan kivaa, että sama, tämä koskee myöskin tätä meidän hätäjarruamme, ja aina se välttämättä heti ensimmäisellä kerralla, ensimmäisellä vetäisyllä toimi. Eli ennen kuin keskustelemme tästä, niin puhutaanko vaikka ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä? Ja tämä olisi ehkä minun poliittinen kantani. Kiitos. Ennen kuin puheenvuoron saataisiin esittelijä, niin käännyn komission ja puheenjohtajavaltion puoleen. Ensin kysymme komission edustajalta. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Thank you, Madam Chair. Good morning. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Kiitos kovasti esittelijälle ja myös valiokunnalle siitä, että aihetta käsitellään prioriteettina. Ja esittelijä on tehnyt nopeaa työtä mietintöluonnoksen aikaansaamiseksi. Kiitos myös tuesta komission ehdotukselle, jota esittelijä ja jotkut jäsenistäkin esittivät. Komission ehdotuksen tavoitteena oli tarjota joustavuutta ja tehdä nykyisestä keskeyttämismekanismista tehokkaampi, helpommin täytännytöön pantava. Komissio ottaa huomioon esittelijän tekemät tarkistusluonnokset ja sen, että lisäkriteereitä lisättäisiin Ensinnäkin tämä välitön uhka kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle turvallisuudelle sisällytettäisiin tähän. Sitten delegoitujen säädösten käyttö. Siitä täytyy sanoa, että komissio on ehdottanut keskeytymismekanismin täsmällistä muutosta niin, että se olisi joustavampi ja helpommin täytäntöönpantavissa. Nykyinen mekanismi sisältää täytäntöönpanosäädöksen silloin, kun ehdot täyttyvät. Mutta totta kai kyse on lainsäätäjän toimivaltuuksista päättää, missä määrin käytetään delegoituja tai sitten täytäntöönpanosäädöksiä, totta kai perussopimuksen puitteissa. Ja sitten viittaus raportointiin ja tilastotietoihin. Aihe on hyvin tärkeä, aivan niin kuin esittelijä totesi. Kyse on hyvin vakavasta päätöksestä silloin, kun tällainen keskeyttämis mekanismi päätös tehdään ja sillä on huomattavia vaikutuksia suhteisiimme näiden maiden kanssa. Päätös on tehtävä ottaen huomioon tiedot, data ja komissio myös viittaa konkreettisiin tietoihin ja todisteisiin ja luotettaviin tietoihin, jonka pohjalta päätös tehdään. Tässä komission kommentit. Kiitos esittelijälle vielä tästä mietinnöstä. Uh, Kiitos. Ja nyt puheenjohtajavaltio edustaja Kelly sieltä on paikalla. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta arvon live-valiokunnan edustajat. Kiitokset kutsusta. Me olemme tyytyväisiä tähän Diastemeran mietintöluonnokseen. Kiitokset varjoesittelijöille ja puheenjohtajille. Me kannustamme tähän nopeaan lähestymistapaan. Toukokuun 15. me hyväksyimme kannan tähän muutosehdotukseen liittyen. Me olemme tehneet muutamia muutoksia komission ehdotukseen huomioita, huomioitaaksemme jäsenvaltioiden toiveet, muun muassa keskeytysmekanismin joustoaspektit. Tässä viitataan yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen ja myöskin erityiskriteereiden käyttöön, joita on sovellettava kolmansien maiden kanssa järjestelmästä neuvoteltaessa. Jos kolmas maa ei toimi enää kriteereiden mukaisesti, niin tästä on ilmoitettava komissiolle – ja komission on tehtävä sitten tähän vapautusmekanismiin liittyvä kuuden kuukauden määräaikainen keskeytyspäätös. Nyt on sanottu, että viisumivapautukseen liittyen yhtenä kriteerinä olisi juuri keskeytysmekanismin hyväksyminen. Ja me olemme huomioineet EPn kannan ja me toivomme, että mahdollisimman nopeasti tätä tekstiä voitaisiin lähteä käsittelemään yhdessä mahdollisimman nopeasti, jotta keskeytysmekanismista päätettäisiin nopean aikataulun mukaisesti. Kiitoksia. Kiitos. Nyt loppuun vielä esittelijä puheenvuoro. Jasne olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Pues... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, täällä oli yhdeksän puheenvuoropyyntöä, ja tämä osoittaa sen, että tämä asia on myös tärkeä. Kiitän kaikkia puhuneita. Kiitokset varjoesittelijöille. Ja otan mukaan nämä kommentit. Ei tämä vastavuoroisuus. Tässä oikeastaan olemme ihan samalla aalto pituudella ja istumme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan asiassa. Eli älkää huolettiko, me olemme kyllä ihan samoilla linjoilla. Ja minusta on myös oikein, että mainitsit näiden delegoiduiden säädösten merkityksen. Delegoitu säädös tarkoittaa sitä, että parlamentti yhteislainsäätäjänä se otetaan vakavasti tässä yhteydessä. Ja näin myöskin ottaa huomioon toimistuimen päätös, 16.7.15 tehty päätös. Ja sitten nämä muut kommentit. En niihin nyt puutu sen tarkemmin. Näin vain, että tälle tuetaan komission ehdotusta. huomioon mitä edustaja sin totesi, ja tästäkin olemme samaa mieltä. Meidän pitää käyttää delegoituja säädöksiä. Teidän etunne tai teidän kommenttini koski ihmisoikeuksia. Kyllä, minäkin tuen niitä. Mutta muistakaa, mitä totesin kohdassa kolme, jossa pitää suojella tietenkin kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia. Tästä asiasta olemme siis samaa mieltä. Ja edustaja Roni, hyvä kollega, hän tukee minua ja kiitokset myös tästä. Ja kiitokset myöskin hänelle, että hän tukee minun kantaani delegoitujen, säädösten osalta tätä tuskin tarvitsee toistaa enää uudestaan. Tämähän antaa parlamentille siis enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Ja tämä luo sen, että meillä on vastaavanlaiset mahdollisuudet ja myöskin hänen kommenttinsa Georgiaan ja Ukrainaan voi ymmärtää. Ja Turkkia koskien myös. Niin. Olen tyytyväinen, kun kuulen, että pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Toivottavasti tämä onnistuu myös meiltä. Minut nimetettiin vasta viikko sitten esittelijäksi ja nyt puhumme jo Libe-valiokunnassa asiasta. Toivottavasti asia etenee nopeasti. Ja kollega Thomas myös kiitokset hänelle ystävällisistä sanoista. Tämä hätäjarru esitys oli oikein hyvä, oikein kuvaava. Totta kai asioita voidaan yksinkertaistaa, jotta kai tämä menettelytapaakin voitaisiin ehkä kuvata myöskin hätäjarruksi. Me puhuimme sitten Kosovosta myös, ja tämän tästä kuulin myös. Ja näistä huonoista tilastotiedoista, näistä olemme kuulleet. Ja Turkki, tietenkin Turkki on kysymys, joka meitä vielä paljon tulee laitamme meillä päävaivaa. Ja sitten komissiot, kiitokset myöskin heille kommenteista. Että olette diplomaattisesti ottaneet huomioon tarkistukset. Ja kuten totesin, delegoidut säädöksissä tämä 17, äh, 16.7. tehty päätös tuomioistuimessa. Ja komission jäsen Maastrom totesikin, että hän tulee vetämään, että hän, hän totesi, että hän vetäisi pois ää, eh, tästä tehtyjen ää, eh, valituksen tuomioistuimesta pois, mutta hän ei vielä tehnyt, mutta haluaisin muistaa häntä siitä. Muutoin olen samaa mieltä siitä, että tilasto Tietoa tärkeitä. Ja sitten neuvosto, neuvostoedustaja. Tein jo yhteistyötä aikaisemmin hänen kanssaan. Arvostan häntä suuresti. Teen mielelläni yhteistyötä hänen kanssaan. Minäkin olen sitä mieltä, että keskeyttämismekanismia tulee vahvistaa. Julkinen tai yleinen turvallisuus on tietenkin tärkeä elementti, ja me tarvitsemme välineen, joka sitten puuttuu asioihin, jos jotkut valtiot rikkovat säädöksiä, että voimme tehdä jotain. Kiitokset myöskin avustajille. Kiitokset, että pääsemme tässä näin nopeasti eteenpäin. Kiitos, edustaja Diastemera. Tarkistusten määräaika on 22. kesäkuuta kello 12. Libe äänestää Perdón. Yes, Había dejado para el final, señora, una cuestión muy importante. Niin, anteeksi vielä tämä keskeytys. Yksi kysymys kollega Sarjus Volskille. Pyydän anteeksi, en puuttunut tähän. Unohdin kokonaan koko asian. Me tietenkin haluamme huomioida AFET-valiokunnan lausunnon ilman muuta – me huomioimme tämän ulkopoliittisen ulottuvuuden. Ja pyydän vielä kerran anteeksi, etten äsken muistanut mainita asiaa. Kiitos. Eli tarkistusten määräaika 22. päivä kesäkuuta ja sitten Libe äänestää heinäkuussa. Kiitos kollegoille yhteistyöstä ja keskusteluun osallistumisesta. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohtaan seitsemän. 7. kesäkuuta 2016 komissio julkaisi tiedonannon niin sanotusta muuttoliikesopimuksesta. Haluamme kuulla, miten komissio käsittelee maahanmuuton ulkoista ulottuvuutta. Olemme pyytäneet komission edustajan Leonello Cabricin paikalle. Hän on osastopäällikkönä ulkosuhdeyksikössä. Hän voi esitellä komission tiedonannon. Kun otamme huomioon tämän tiedonannon ulkoisen ulottuvuuden olemme kutsuneet myös AFET, DROI ja DEVE-valiokunnan jäsenet osallistumaan tähän näkemysten vaihtoon. Capricci, komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, by the way, you, you... Kiitos puheenjohtaja. Totesit, että olen komission edustaja ulkosuuden hallinnosta. Mutta sydämeni kyllä on edelleenkin komissiossa. Sieltähän minä olen tullut, mutta joka tapauksessa me teemme tätä työtä yhdessä. Haluaisin todeta, että teillä kaikilla on tiedonanto käytettävissänne. Toivottavasti olette perehtyneet myös sen äh, lehdistöosuuteen. Se helpottaa sen ymmärrettävyyttä. On syytä pistää merkille, että kyseessä on neuvoston suositus hyväksyä tämä. Seuraava vaihe on se, että hallitusten ja valtioiden päämiehet hyväksyvät nämä ehdotukset, jotka tiedonannossa tehdään. Kun ajattelemme tiedonannon viestejä, niin keskeistä on se, että oikeastaan ehdotuksia on kahdenlaisia. Ensinnäkin on toistettu tiettyjä käsitteitä – joita tähän mennessä on käytetty. Haluamme kuitenkin, että nämä käsitteet toistetaan vielä valtion ja hallitusten päämiesten tasolla, kun muistamme muuttoliikkeen ulkoisen ulottuvuuden. Ja toiseksi tällä ikään kuin raivataan tietä vahvalle EUn läsnäololle – näissä asioissa niin, että vedotaan myös jäsenvaltioiden vastuuseen. Mehän tiedämme, että kukaan ei tästä työstä selviä yksin. Näistä kahdesta seikasta siis muutama alustava sana. Ja tiedonannossa sitten on yksi periaate, joka on aivan oleellinen. Teemmepä me mitä tahansa, niin kolmansien maiden kanssa ulkoisissa kysymyksissä on toimittava kumppanuussuhteessa – me emme voi rajoittaa viestejämme koskemaan vain pelkästään palautuksia. Vanha maahanmuuttokeskusteluhan hyvin pitkälti keskittyi oikeus- ja sisäministeriöiden kysymyksiin, mutta tämänpäiväinen viesti on se, että me emme voi käsitellä kolmansia maita vain sanomalla, että saatte jotakin eh, kannustimia, jos otatte takaisin nämä ja nämä, tai sitten taas käytämme keppiä, jos ette näitä vastaanota. Eihän se näin toimi, vaan tarvitaan kumppanuussuhdetta näiden kolmansien maiden kanssa. Niin, että kolmannet maat auttavat meitä käsittelemään maahanmuuttokysymyksiä, ongelmia, silloin kun me pyydämme kolman, kolmatta maatta toimimaan näiden palautusten suhteen, niin nämä kolmannet maat ovat itse hyvin vahvan maahanmuuttopaineen kohteena. Mainitsen tässä esimerkkinä Tunisian. On aivan oikein kannustaa Tunisiaa äh, toimimaan aktiivisemmin näiden palautusten osalta, mutta ei pidä unohtaa sitä, että Tunisiassa on yli tuhat Libyasta tullutta tulijaa. Silloin kun ajattelemme kolmansia maita, niin emme voi rajoittua vain tiettyihin aspekteihin, jotka ovat omien intressemme mukaisia, vaan täytyy todella toimia niin, että hallinnoidaan näitä muuttoliikkeitä ja maahanmuuttovirtoja. Ja olemassa olevien poliittisten vuoropuhelujen pohjalta käsittelemme kaikkia näitä kolmansia maita. Ja toinen periaate, toinen seikka on se, että tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Kaikkia välineitä on käytettävä kahdenvälisessä poliittisessa vuoropuhelussa. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Käytetään taas Tunisia esimerkkiä. Tunisia on äh, maa, joka kuuluu naapuruspolitiikan piiriin. Sillä on assosiaatiosopimus, toimintaohjelma. Se on myös vapaakauppa haluaisin kuuluva maa teollisuustuotteiden osalta. Jos puhumme siitä, mitä voidaan tehdä palautusten osalta ja yleisemminkin eh, maahanmuutto-ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan luettuna Tunisian omat ongelmat, niin käytössämme on jo tiettyjä välineitä, tietty vuoropuhelukehys, jossa keskustelemme turvallisuudesta, oikeusvaltion periaatteista, Kyse on todella kaiken kattavasta holistisesta lähestymistavasta. Jos muistamme sen, että kahdenvälisessä vuoropuhelussa on tiettyjä kysymyksiä, joita EU voi toteuttaa, koska kyse on EUn toimivaltuuksista. Esimerkiksi tämä Open Skies-sopimus Tunisian kanssa, jonka mukaisesti eh, halpalentoyhtiöt voisivat eh, toimia myös siellä ja tuoda uutta liiketoimintaa matkailun alalle. Kyse on unionin toimivaltuuksesta, koska Open Skies-sopimus kuuluu unionin toimivaltuuksiin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, eikä jatkossakaan se riitä, jos me haluamme mennä tässä yhteistyössä pidemmälle. Tiedonannossa aivan selkeästi todetaan, että jäsenvaltioiden täytyy kantaa oma vastuunsa. Usein jäsenvaltioilla on historiallisia etuoikeutettuja suhteita näiden maiden kanssa. Ne eivät voi jättäytyä yhteistyön ulkopuolelle. Jos jäsenvaltiot, joilla on, jotka kokevat suoria vaikutuksia maahanmuuttoilmiön takia, näiden kolmantisen maiden tilanteen takia, niin eivät ne voi vain hyötyä esimerkiksi tästä Open Skies-sopimuksesta, vaan kyllä niiden täytyy käyttää myös kahdenvälistä politiikkaa. Tässä hieman karikatyyrinomaisesti kuvailen tilannetta. Voimme käyttää maahanmuuttokysymyksiä niin, että toimimme Lissabonin sopimuksen hengessä. Sitä tässä on kyse. Ja vielä tiedonannon kolmas periaate. Tämä on aivan oleellinen, jos me jotakin haluamme saada aikaan. Eli holistinen lähestymistapa, kumppanuus ja se, että jäsenvaltiot ja toimielimet tekevät todella yhteistyötä, jotta tuloksia saadaan aikaan. Ja sitten toinen osuus, toinen osa, jolla raivataan tietä maastoa ikään kuin ja vahvistamme EUn panosta maahanmuuttokysymyksissä. Tähän osuuteen viitataan Euroopan investointisuunnitelman nimellä. Yhteistyövaroin, kun ajatellaan klassista kehitysyhteistyörahoitusta, niin tällä rahoituksella ei vielä kaikkea voida ratkaista, vaikkakin perinteistä kehitysapua on lisätty tietyissä jäsenvaltioissa. Se ei kuitenkaan riitä kun ajatellaan keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteita näiden kolmansien maiden kanssa. Tietyt kolmannet maat, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Aasiassakin, nämä tietyt kolmannet maat vain köyhtyvät ja ihmiset köyhtyvät. Joten meillä on oltava keskipitkän ja pitkän aikavälin välineitä toimia unionin tasolla – Näin voimme saada aikaiseksi eh, elinkelpoisia, sosiaalisesti ja taloudellisesti elinkelpoisia kumppaneita, jotka voivat esimerkiksi hallinnoida omia rajojaan. Ja tässä on tämän investointisuunnitelman konsepti. Kyse ei ole pelkästään rahasta ja yhteistyöstä, vaan tässä mennään paljon pidemmälle. Kyse on siitä, että luodaan olosuhteet investointien toteutumiselle – niin, että kansainväliset rahoituslaitokset ovat myös tässä mukana. Tämä on Euroopalle suuri haaste. Ja kun ajattelemme Afrikkaa ja Euroopan roolia siellä, me olemme nyt menettäneet vaikutusvaltaa suhteessa esimerkiksi Kiinaan. Kyse on keskipitkän ja pitkän aikavälin visiosta ja strategisesta kumppanuudestamme myös yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ajateltuna näiden maiden kanssa. Tätä ulottuvuutta on vielä kehiteltävä eteenpäin. Emme usko, että ilman kaikkea tätä pystyisimme muuttamaan niitä suuntauksia, jotka vaikuttavat pitkällä ja pitkällä aikavälillä tilanteeseen. kun ajatellaan niitä satoja, tuhansia tai miljoonia mahdollisia muuttajia tai pakolaisia, joita Eurooppaan pyrkii, niin kuitenkin esimerkiksi Afrikassa puhutaan 60-80 miljoonasta sisäisesti sijoiltaan siirtymään joutuneesta henkilöstä. Kyse on EUn vastuusta kansainvälisenä yhteisön jäsenenä ja kansainvälisenä yhteisönä. Meidän on myös toimittava johtoroolissa kansainvälisessä yhteisössä, ainakin niin, että äänemme kuuluu vahvemmin kansainvälisen yhteisön keskuudessa. Kun muistamme syyskuussa tulevan YK huippukokouksenkin, niin tässähän rinnalla kulkee myös Obaman pakolaisaloite. Varmaankin puhun jo hieman liiankin pitkään. Kiitos. Kiitos, herra Capricci. Nyt puheenvuoron saa Pusia Kievic. Pahoittelen, jos äänsin nimenne väärin. Hän on Home-pääosastosta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan täydentää sitä, mitä Elen puheenjohtaja totesi. Koska tämä on komission ja hallinnon yhteinen toimi, niin Home-pääosaston osalta tietenkin tämä, tämä on tärkeä asia. Ja tässä katsotaan tärkeää, kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin jatkuvuutta. Ja tässä perustaa pitkälti siihen, mitä ollaan tehty sisäisesti, mutta myöskin ulkoisesti. Me olemme vuosikausia kehittäneet tiettyjä tapoja kolmansien maiden kanssa. Ja eivät ehkä ole kaikkein tehokkaita rikkaimpia. Ja tämän takia olemme tässä tilanteessa, missä olemme nyt. Mutta emme nyt ihan alustakaan aloita. Meillä oli tällainen globaalistumistava maahanmuutto liikkuvuuteen ja pyrimme tekemään tiettyjä paketteja takaisinottosopimuksista ja viisumihelpotussopimuksista ja yhteisistä tavoitteista. Joten me olemme tiettyjä askeleita jo ottaneet ja näihin pohjautuneen vaikka vuoropuhelun puitteissa, jota on organisoitu Valletan huippukokouksen yhteydessä viime kuukausina, niin näistä perustuen pyrimme jatkamaan. Ja tämän takia suurin osa tiedonannosta keskittyy kumppanuuksiin, maahanmuuttokumppanuuksiin. Maahanmuuttokumppanuus tässä ensimmäisenä pitää katsoa sitä, että maahanmuutto on meidän ulkosuhteidemme ytimessä. Tähän mennessä on ollut vähän niin kuin sektorikohtaista lähestymistapaa, käyttiin välineitä, pääosasto Homein välineitä kolmansien maiden kanssa. Nyt tällä hetkellä tiedonanto puolustaa selkeästi holistista, yleis- kokonaisvaltaista konseptia, ja toinen tärkeä asia on, että tämä, että tämä tapahtuu kumppanuudessa kolmansien maiden kanssa. Tämä on yhteisyritys. Meidän pitää jakaa vastuu. Tietenkin on tiettyjä asioita, joita EU voi tehdä, mutta meidän pitää myöskin katsoa, mitä sitoumuksia kolmannet valtiot voivat tehdä tällä kentällä. Ja vielä lopuksi, tietenkin on tärkeää ottaa mukaan jäsenvaltiot tähän toimintaan. Ei pelkästään toimivaltuuksien osalta, vaan myöskin suhteiden osalta, joita jäsenvaltioilla on tiettyjen kolmansien kanssa. EU yksin ei voi toimia. Jotkut tämä jäsenvaltiot, heillä on vaikka tietty suhde näihin maihin. Ja EUlla tällaista suhdetta ei ole. Joten meidän pitää yhdistää voimamme olla johdonmukaisia ja välittää samat viestit eteenpäin. No, maahanmuuttokumppanuuksista vielä jotenkin maahanmuuttokomponentin lisäksi tässä on myöskin muita osioita, joita haluaisimme katsoa myöskin Oun pääosaston osalta. Siis kauppa, kehitysyhteistyöasioita muun muassa tai muita sektorikohtaisia, jotka ovat tärkeitä kolmansia maille. Mutta meidän pitää myöskin keskustella kolmansien maiden kanssa ja kuunnella heitä ja kuunnella, mikä on heidän etujensa mukaista. Tässä on kolme lähiaikavälin tavoitetta näille kumppanuksille, eli ihmishenkien säästäminen maahanmuuttoyhteistyön osalta ja myöskin kolmansien maiden kestävyyden parantaminen, eli siis läpikulttomaiden tai vastaanottomaiden kestävyyden parantaminen mutta myöskin pitkää, pitkäaikavälin tavoite on tietenkin näiden lähtösyiden poistaminen. Tietenkin rahoitus on tärkeä. Pääsosto, Home osalta meillä ei ole paljon tähän tarjottavaa. Suurin osa varoista tulee kehitysyhteistyöpuolelta. Mutta on tietenkin olemassa tiedonannossa rohkeita asioita, joita ehdotamme. Ja tämä tulee antamaan myöskin oman panoksensa sitten asioiden tehokkuuteen. Ja maatiedon osalta me tietenkin pyrimme tiettyjä, jäsen, tiettyjä kolmansia maita suosimaan. Ei se tarkoita sitä, että me muita sitten hylkäisimme, mutta meidän pitää keskittyä joihinkin maihin. Ja myöskin keskivälimeren reitti on meille tärkeä. Tämän takia nämä viisi maata, jotka mainitsin, ne ovat no siis lähtömaita sekä kauttakulkumaita Välimerellä. Mutta emme tässä missään nimessä pyrki sitten unohtamaan muita maita tai hylkäämään yhteistyötä, joka on tähän mennessä on jo tehty. Totta kai komissio yhdessä korkeudustajan Mogherinin kanssa pyrimme kehittämään mekanismin, kuten kuinka voimme ensin sisäisesti luoda nämä sopimukset. Ja sitten katsomme myöskin jäsenvaltioiden suuntaan jaetun vastuun osalta, mitä he voivat tehdä. Ja sitten otamme yhteyttä kolmansiin maihin tässä hengessä. Kiitos. Nyt avaamme keskustelun. Edustaja Lauristin, olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chair. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yksi kysymys sopimuksen täytäntöönpanosta. Ensinnäkin, miten seurataan varojen käyttöä paikan päällä? Miten tiedot aiheeseen liittyen saadaan? tunnen Turkin demokraattisen puolen ihmisiä ja he ovat huolissaan siitä, miten Euroopan, Euroopan unionin rahoja käytetään, menevätkö ne oikeisiin kohteisiin, väärinkäytöksen mahdollisuuksia on olemassa. Ja toinen kysymys kuuluu, mikä on sopimuksen sisältö teknisen tuen osalta? Jos haluamme saada jotain tuloksia aikaiseksi, niin kokemuksen syvällä rintaa äänellä puhuen – niin kyllähän teknistä tukea kaivataan. Onko sopimuksissa teknisen tuen osio? Ja huomioidaanko tässä myöskin koulutusulottuvuus? Eli haluaisin hiukan enemmän tietoa tästä käytännön toteutuksesta. Kiitoksia. Björk. Eh, jag känner att, att precis som eh, den eh, fråga vi debatterade här innan med vice Uskoisin, että kuten edelleen keskustelu viisumivapautusasioista, niin minulla on nyt sellainen kuva, että pelko pitkälti kaikki poliittinen toiminta pyrkii estämään pakolaisten pääsyn Eurooppaan. Tämän takia olemme aika huolestuneita tästä maahanmuuttosomuksesta ja myöskin EU ja Turkin sopimuksesta. Näyttää siltä, että me käytämme kaikkia ulkopolitiikan välineitä me nyt siihen, että estämme pakolaisia tulemasta tänne, siis kauppapolitiikassa ja muissa. Ja minulla on todellakin, minulla hävettää tämä ehdotus. Tietenkin sopimusten tekeminen kolmansien maiden kanssa on hyvä asia, mutta mitä tässä nyt oikeastaan ehdotetaan, on se, että kanssa vaikka tai Sudania ja diktaattorivaltioita muuallakin ja tuemme heitä luomalla rajavalvontaa. Jäsenvaltiot ja ministerit kaikkialla Euroopassa halusivat nyt tällaisia suljettuja selityskeskuksia saarilla, jotka ovat kaukana Euroopasta. Ja pyrimme nyt ainakin sulkemaan kokonaan rajamme Joten oikeastaan tässä pelaamme niiden maiden peliä, jotka ovat täysin tyytyväisiä siihen, että voivat sitten ää, vajota kaaukseen. Joten uskon, että uskon, että monet poliittiset ryhmät tulevat katsomaan kriittisesti tätä ehdotusta. Me emme tarvitse tätä. Me tarvitsemme ratkaisuja, me tarvitsemme solidaarisuutta. Meidän pitää ottaa tervetulleeksi pakolaiset ja pitää Eurooppa vapaana ja avoimena. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Ei mitään epäilystä sen suhteen, että on jotenkin tärkeää investoida Afrikkaan. Se toisi tietenkin, ja yhteistyökoima toisi paljon etuja, mutta tässä on myöskin paljon epäilyksiäkin tämän suhteen, tämän ajatuksen suhteen. Kuinka voidaan kolmansien maiden kanssa parantaa yhteistyötä, kun oikeastaan tavallaan estävät sitä, että he estävät omissa maissaan, että ihmiset pakenevat Euroopan suuntaan. Euroopan unionin tuki kolmansimaiden kanssa tässä on ehdollisuutta, joka kuitenkin meidän pitäisi miettiä, että tässä on rajavalvonta ei ole mikään, ole mitään kehitysyhteistyötä, ei tuo, tuo mahdollisuuksia nuorille, Afrika, afrikalaisille, eikä aina heille parempaa elämää, vaan meidän pitäisi katsoa enemmänkin yhteistyötä, mutta tässä kuitenkin siirrytään enemmän rajavalvonnan suuntaan, jotta tämä minusta ei vaikuta oikealta lähestymistavalta. Ja kuten täällä todettiin jo aikaisemmin, näyttäisi tavallaan pyritään ulkoistamaan meidän vastuumme ja meidän rajamme, kun ajatellaan sitä, että jos jäsenvaltiot ovat jo tehneet yhteisiä päätöksiä Euroopassa ja olemme sitoutuneet niin vuonna eh, myöskin maahanmuuttoagendaan, mutta jos olemme viime vuonna tehneet tämän päätöksen, emme nyt olisi tässä tällä hetkellä tässä tilanteessa. Edustaja Salom, olkaa hyvä. Herra presidentti. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ehkäpä olisi paikallaan todeta, että olen läsnä siitä syystä, että toimin esittelijänä aiheesta humanitaarinen apu kehitysyhteistyövaliokunnassa. Eli esitän muutamia huolenaiheita sen suhteen, mitä DEVE-valiokunta on aiheesta mieltä täällä juuri sanottuun. Siis mielestäni on ihan oikein, että maahanmuuttoasiat huomioidaan ulkosuhteissamme. Me olemme tietoisia siitä, että Afrikka kuuluu unionin ulkorajoihin, ei poliittisesti vaan geostrategisesti katsottuna. Eli Afrikka on eräänlainen naapurivaltio. Ja köyhyyttä vastaan voimme taistella ja aseellisia selkkauksia vastaan vastaan on taisteltava, koska muuten muuttovirrat tulevat olemaan loppumattomat. Sadat miljoonat ihmiset kärsivät nälänhädästä ja haluavat paeta Afrikasta. Tästäpä syystä onkin tarpeellista, aivan välttämätöntä, että muuttoliikekysymykset otetaan ulkosuhde toiminnassa huomioon. Sitten kumppanuus, se on tietenkin tärkeä asia, sillä emme voi yksipuolisesti päättää jonkun politiikan soveltamisesta sellaisessa maassa, josta maahanmuuttajat lähtevät. Meidän täytyy todellakin vaalia kumppanuuden perinnettä. Monet ovat siis huolissaan tilanteesta ja kuten täällä jo sonettiin, todettiin, niin ongelmana on se, että kehitysyhteistyöpolitiikkaa on vaikea lähteä käsittelemään vain ja ainoastaan kriteereitä esittäen. En sano, etteikö kriteereitä tulisi käyttää, mutta silloin kun uusia ehdotuksia esitetään, niin aina tulee jotain ihmisoikeuksiin, hallintotapaan ja muihin asioihin liittyviä vaatimuksia, mutta ei vaadita mitään poliittista kannanottoa. Mitään siihen liittyen, mitä nämä maat poliittisesti joutuisivat tai saisivat tehdä. Tarkoituksenahan on taistella köyhyyttä vastaan, parantaa ihmisten elinolosuhteita. Eli välttämättä ei puututa laisinkaan maan poliittiseen suuntautumiseen. Silloin kun puhutaan humanitaarisesta ulottuvuudesta, niin silloin tilanne on toisenlainen. Silloin on olemassa tiettyjä kriteereitä, joita on tietenkin sovellettava puolueettomuus ja niin poispäin. Joskus ollaan aika lailla ristiriitaisia kommentteja kuulemassa. Sitten tämä budjettiulottuvuus. Meidän täytyy puhua tästä vakavamielisesti. Kysehän on varojen niputtamisesta – esimerkiksi Syyrian ohjelmassa, kehitysyhteistyöohjelmassa ja niin poispäin. Eli aika lailla rajalliset ovat voimavaramme. Toden totta, syksyllä tulee uusi ehdotus, jossa huomioidaan esirahasto, ja ehkäpä noin 72 miljoonaa euroa voisi olla käytettävissä mutta nyt tarvitaan jäsenvaltioiden sitoutumista. Siitä ei tällä hetkellä voi olla puhettakaan. Eli tämä saattaisi tarkoittaa seuraavaa. Eli me tarvitsemme paremman ehdotuksen. 72 miljoonaa euroa, puolet siitä pitäisi tulla jäsenvaltiosta. Jos jäsenvaltiot toimisivat yhtä ponnikkaasti kuin mitä tähän asti on saatu aikaiseksi, niin se ei kyllä riitä. Afrikka on valtava manner, ihmisiä asuu siellä miljoonittain, ja jos tilanne ei muutu, niin kyllä hankalaksi menee. Euroopan unionin varat eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen. Se ei tietenkään kuulu vain ainoastaan tähän aiheeseen, mutta kyllä nyt tarvitaan jäsenvaltiota todellista sitoutumista näissä ponnitteluissa. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Komission kommentit, ehdotukset ovat mielenkiintoisia. Haluaisin keskittyä varainkäyttökysymykseen ja siihen tapaan, millä tuloksia mitataan. Hyvin vaikea on ajatella tällaisissa kysymyksissä, niin kuin maahanmuutossa, tulosten arviointia. Kun ajatellaan lisävaroja, joita käytettäisiin tällä ehdotetulla tavalla, niin miten tuloksia mitataan? Tästä haluaisin lisätietoa. Jotkut termivalinnat ovat minusta mielenkiintoisia. 90-luvulla, kun oli maahanmuuttoministeri, niin näitä ei saanut käyttääkään. Eli myönteiset ja kielteiset kannustimet, ja sitten tietty, tiettyjen maittin palkitseminen, sehän on aivan äh, kannatettava ajatus. Ja sitten vastakohtana käytetään taas termiä seuraamukset niille, jotka kieltäytyvät. Silloin kun minä olin hallituksen piiskuri, niin silloin puhuttiin seuraamuksista niille, jotka eivät noudattaneet hallituksen linjaa. Moderni mm, maailma jossain mielessä kenties tätä tilannetta heijastelee. No niin, kotimaan politiikkaa hieman tuossa mutta haluaisin kysyä, onko joku suora yhteys toisaalta laillisen maahanmuuton ja toisaalta laittoman maahanmuuton välillä? Argumentti aina esitetään, että jos mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle lisätään, niin se sitten väistämättömättä vähentäisi laittoman maahanmuuton mahdollisuuksia. En ole aivan varma tästä. Haluaisin tietoja, todisteita tämän ilmiön taustalla. Olen hieman epäileväinen tämän toteamuksen suhteen. Aina on keskeistä, että saataisiin selkeys siitä, mikä lähestymistapamme on silloin, kun ehdotuksia tehdään, kun puhumme laillisesta tai laittomasta maahanmuutosta ja sitten kun puhutaan valtioista tai yksilöistä ja siitä, miten jäsenvaltiot voivat olla avuksi, niin me tarvitsemme kyllä todella selkeyttä. Joskus tulee sellainen vaikutelma, että Eksy, eksymmekö me hienojen termien viidakkoon ja todellisuus sitten kentällä onkin aivan toisenlainen. Wikström. Kiitos edustaja Wikström. Thank you very much. And... Oikein paljon kiitoksia. Kollega Kirkhopia kuunnellessa kyllä innostuu kovasti, varsinkin kun huumoriakin riittää ja energiaa ja luovuutta. Tästä on varmaan meille kaikille hyötyä. Mitä itse ehdotukseen tulee, niin kyllähän meidän täytyy pohtia tätä kokonaiskuvaa, mihin tämä liittyy. Ja kokonaiskuva on se, että maailmalla riehuu suuri palo. Meidän täytyy aina tehdä yhteistyötä kumppanuuden hengessä naapurimaiden kanssa, mutta rajansa kaikella. Onko tavallista, että me pohdimme jopa sellaistakin, että laajennamme rajojamme, ulkoistamme vastuutamme. Pelkään pahoin, että tämä johtaa nyt siihen EU-Turkki sopimusta, miksi sitä nimitetään, niin sovelletaan yksi kaksi livyään. Ja ihan hiljattain Itävallan ministeri otti tämän asian esille. Sanottiin jopa, että nyt on pakko saada sopimus aikaiseksi Libyan kanssa. Se on epäonnistunut valtio. Mutta pitääkö meidän toistaa Turkin kanssa tehdyt ratkaisumallit Libyan ja monien muiden maiden kanssa? Nyt, kun puhutaan rahoituksesta, niin meidän täytyy muistaa, että kuinka paljon rahaa menee tähän Turkki-sopimukseen. Jos raha uhrataan enemmän, niin sehän tarkoittaa, että sitä lähdetään jakamaan vielä suuremmalle maamäärälle. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mitä Euroopan unioni sitten käytännössä enää tekee? Vahvistaako tämä Euroopalinnake näkemystä? Tämä ehdotus mielestäni johtaa juuri siihen suuntaan, että Euroopasta tulee linnake, ja se minua kylläkin kovasti huolettaa. Aina on tehtävä naapurivaltioiden kanssa yhteistyötä, mutta ei meidän pidä lähteä ikään kuin uhraamaan meidän ulkorajojamme. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pitää todeta, että näiden huomioiden kirjon takia en nyt tiedä, mistä yhteydestä tässä nyt keskustellaan, koska kun ymmärsin nyt tämän oikein, niin puhumme tässä humanitaarisen avun lisäämisestä kolmansiin maihin. Joten minu, minä ehdottaisin, että meidän pitäisi investoida enemmän ja ST-ryhmäni toteaa myöskin, että ihmiset pakenevat hädän takia näistä maista – ja että valtiot ovat huonossa jamassa. Siellä ei ole poliisia, turvallisuusviranomaisten takamaa elämää ja myöskään taloudellista kasvua ei ole näissä maissa. Joten tämän takia meidän pitää investoida näihin maihin. Tietenkään tarkoituksena on se, että me otamme samalla vastaan, vaan että jää sinne omaan maahansa. Tämä on se tavoitteemme ja tämän ymmärrän myöskin komission tavoitteena. Ja odottaisin, että jäsenvaltiotkin antavat enemmän humanitaariseen apuun tukea ja näiden Afrikan maiden alueiden ja mantereiden kehittämiseen. Toisaalta, kun kuuntelin nyt komissiota, ja ymmärsin oikein, niin ei tässä auta mitään Eurooppa-linnaketta, rakentamaan, ruveta, mutta pyritään estämään tällaista sääntelemätöntä maahanmuuttovirtaa, jota jäsenvaltiot eivät voi hoitaa itse tai joka voi johtaa sitten suureen riitaan jäsenvaltioiden kesken ja tavallaan johtaa myöskin siihen, että EUkin joutuu vaikeuksiin, koska sen valtiot keskenään niin ristiriitaisia, eikä myöskään kansakaan tue tätä. Eli maahanmuutto, virta, oikeutta ja oikeiden pakolaisten järjestäytynyt vastaanotto, tätä voin tukea kyllä. Jos voidaan jollain tavalla laillista maahanmuuttoa järjestää tai luoda tähän jotain konsepteja, tämäkin on hyvä, mutta loppujen lopuksi pitää katsoa kokonaisuutta. Emme voi kaikkia naapurejamme valita, emmekä voi valita sieltä, ketä kaikkea mieluummin tukisimme mutta yksi asia on tässä tärkeää, että jos annamme varoja, niin sen pitää myöskin sitten auttaa alueen vakauttamiseen, että vähemmän ihmisiä kuolisi. Jos katsotaan sitä yhteistyötä Libian kanssa, niin olisi hyvä tietää, että tällä hetkellä Saharan alueella on 1,5 miljoonaa kuollutta juuri Libian tilanteen takia. Joten olisi parempi, että ihmisiä autetaan ennen kuin nämä sahra-alueelle kuolevat siellä. Oikeastaan Välimeri ei ole tämä alueen hauta, vaan Sahara on sen alueen hauta. Siellä kuolee huomattavasti enemmän ihmisiä kuin Välimerellä tällä hetkellä. Tämän takia meidän tehtävämme on auttaa mahdollisimman paljon ihmisiä, mutta ei pelkästään alue, Euroopan alueella, Tietenkin Euroopassakin meidän pitää kantaa vastuumme. Tästäkin tulemme keskustelua paljon jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Mutta meillä on myöskin osittain vastuumme sen osalta, että myös Afrikan mantereelle pitää löytää ratkaisuja. Ei ole, että tavallinen kansa hyötyisi tästä. Jos haluamme järkevällä tavalla toimia näiden maiden kanssa, niin meidän pitää myöskin parlamentissa toimia yhtenäisenä rintamana emme voi pelastaa koko maailmaa. Ja jos me tällaisen äh, vaatimuksenkin esittäisimme, olemme väärässä, mutta pyrimme tietenkin antamaan mahdollisimman suuren panoksen tähän, kun se vain voi tapahtua järjestelmällisesti. I'm turning to the Dutch president. Kiitos. Sitten puheenjohtajavaltion edustaja. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. No sitten komissiolle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Herra Cabrici. You, keep on saying that I'm the commission, but I'm the European... Edelleenkin sanoitte, että olen komission edustaja mutta, ja ulkosuuden hallinnon edustaja. No, olenhan minä osa komissiota, se on aivan totta. Käyttäisin viimeisintä puheenvuoroa, teidän puheenvuoroanne, ja lähtisin siitä liikkeelle. liikkeelle. Sanoitte aivan selkeästi, että no, ette aivan nyt sentään skitsofreniasta puhunut, mutta totesit, että on johdonmukaisuusongelma jäsenvaltioiden kesken. Ja on myös suuri ongelma jäsenvaltioiden sisällä, esimerkiksi ulkoasian ja sisäasiaministeriöiden välillä. Ensimmäinen kommentti äh, onkin se, että älkää katsoko tätä tiedonantoa asiakirjana, jossa on hyvä ja huoloa, vaan pikemminkin luettelona, katsauksena kysymyksiin, jotka joista jotkut ansaitsevat enemmän painoarvoa kuin jotkut muut, mutta joka tapauksessa nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita hallitusten ja valtioiden päämiesten tulisi käsitellä jäsenvaltioissa. Heidän on tehtävä yhteisiä päätöksiä ja on katsottava, onnistuvatko he saamaan toimielimille jonkinlaista ohjantaa ja myös jäsenvaltioille ohjantaa tähän yhteiseen ponnisteluun niin, että pääsemme eteenpäin. Tämä on siis yleinen kommentti. Älkää nyt katsoko tätä tiedonantoa ikään kuin sataprosenttisena Mogeriinin tai Junckerin vuodatuksena. Pitäkää tätä asiakirjaa sellaisena asiakirjana, joka on toimielinten kommenttipanos neuvoston mm, pyyntöön. Monet ehdotuksista ovat hyvinkin järkeviä. Parlamentin jäsenten tehtävänä on todeta nämä kommenttinne myös jäsenvaltiolle, ei pelkästään minulle. Tämä oli yleisluontoinen kommentti ja sitten sisältökysymyksiin varsin nopeasti. Ensinnäkin esitettiin kysymys tästä sopimuksesta, mitä sopimus viime kädessä tarkoittaa. sopimus on ikään kuin korjattu kahden välinen agenda kolmansien maiden kanssa, joissa esimerkiksi sisä- ja oikeusasiat, kun ajatellaan oikeusvaltion periaatetta, Geneven yleissopimuksen noudattamista, humanitaarisen kansainvälisen lain noudattamista ja myös laittomien maahanmuuttajien palauttamista – Aikaisemmin kaikkea tätä ei selkeästi muotoiltu. Nyt me aiomme kahdenvälisesti poliittisen rakendamme muotoilla uudelleen. Esimerkiksi käsittelemme kauppaa, liikenne, ympäristökysymyksiä ja niin edelleen. Ja sisällytämme tähän myös oikeus- ja sisäasiat. Sitten tässä kahdenvälisessä agendassa tarvitaan äh, vastapuolen sitoutumista Sitä tuetaan kaikilla käytettävissä olevilla välineillä. Aivan konkreettinen esimerkki, jotta ymmärrämme tämän paremmin. Jälleen kerran käytän Tunisia esimerkkinä. Minkä takia? Vaikka se nyt ei, se ei ole tässä ikään kuin keskiössä. Ja toisaalta komissio ja ulkosuhdehallinto valmistelevat tällä hetkellä tiedonantoa suhteistamme Tunisian kanssa. Tunisia siis on sellainen valtio, jolla on jo juridinen yhteys Eurooppaan, eli assosiaatiosopimus. Meillä on jo naapuruuspolitiikan toimintaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että Tunisella on jo kahdenvälinen agenda, jossa Tunisia on sitoutunut tiettyihin velvoitteisiin. Tässä kahdenvälisessä vuoropuhelussa me aiomme käsitellä uudelleen tiettyjä elementtejä näissä elementeissä, näissä tekijöissä on kysymyksiä, jotka liittyvät myös maahanmuuttovirtojen käsittelyyn, Geneven yleissopimukseen, miten pakolaisia kohdellaan kyseisessä maassa ja miten helpotetaan palauttamisia silloin, kun kyse on laittomasta maahanmuutosta. Tämä ei kuitenkaan ole päätavoitteena. Kyse on niistä sitoumuksista, joita Tunisia itse on tehnyt haluako Tunisia saada aikaiseksi eh, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän, eh, vakalla pohjalla olevan eh, hallinnon niin, että huomioidaan myös maahanmuuttokysymykset ja rajojen hallinnointi. Eli kyse on tästä more for more periaatteesta järkevästi toteutettuna eikä typerästi toteutettuna, niin kuin joskus on annettu ymmärtää. Eli annetaanko tässä nyt sitten keksiä tai porkkanaa sitten, jos meidän standardiemme mukaan toimitaan demokraattisesti. Nyt älykkäällä tavalla toteutetaan tätä more for more periaatetta. Eli halutaan suvereeni prosessi Tunisiaan niin, että taloudellinen ja yhteiskunnallinen prosessi ikään kuin yhdistetään Euroopan näkökulmaan niin, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta ja niin edelleen. On olemassa ehdollisuus siinä mielessä, että kyse on vapaaehtoisesta ehdollisuudesta. Jos Tunisia itse riippumattomasti päättää, että se haluaa oman etunsa takia toteuttaa tiettyjä seikkoja, seikkoja ja tässä vuoropuhelussa mukana on myös tämä maahanmuuttoulottuvuus, niin sitten on kyseessä heidän äh, pyyntönsä, vapaaehtoinen pyyntönsä, more for more periaate. lukuisissa puheenvuoroissa kuulin, että kyse on ehdollisuudesta. Kyllä, tämä on poliittista ehdollisuutta. Eli jos jokusta laitonta maahanmuuttajaa otetaan takaisin, niin sitten porkkana viedään pois tai keppiä käytetään. Todellinen ehdollisuus on se poliittinen ehdollisuus, josta me puhumme kyseisen hallituksen kanssa. Kyse on korruptoituneista, mahdollisesti myös diktatuureista. Eli ei tässä voi ajatella, että käytetään tikkua tai keppiä ja porkkanaa sellaisen hallituksen kanssa, joka on diktatuuri tai korruptoitunut hallinto. Hallitus itse ei saa toimia niin, että se itse on maahanmuuton ikään kuin aiheuttajana ajamassa pois omia kansalaisiaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi meillä on lähestulkoon 80 miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta kansalaista. Jos katsotaan näitä maita, niin jotkut niistä ovat hyvinkin rikkaita maita. Niin kuin sanotaan, kuuluu ei pidä heittää lasta pesuveden mukana pois. Ja tässä tiedonannossa on se käsite, että jos kumppanuutta halutaan, niin kumppanuuden on oltava kaiken kattavaa, holistinen lähestymistapa, siinä on oltava ja maahanmuuttokriisiä nyt ikään kuin siinä mielessä ajatellaan, että nyt on hyvä hetki uudistaa tätä kumppanuutta. Ja sitten toinen kommentti rahan liittyen, toivottavasti vastata täällä nyt useampaankin kysymykseen. No niin, lupamme lisää rahaa. Mitä me sitten saamme vastineeksi? Miten tätä kaikkea seurataan, valvotaan? Ensinnäkin yhteistyörahathan ovat jo olemassa. Siellä on oma valvontamekanismi, jäsenvaltiot valvovat, tilintarkastustuomioistuin valvoo ja niin edelleen. No sitten kun ajatellaan tätä lisärahaa, en minä mitään lisärahaa näe. Ei meillä ole varsinaisesti mitään lisärahaa komission budjetissa. Ja niin kuin joku aivan oikein sanoikin, tällä hetkellä kun kriisi on päällä, niin eipä näytä siltä, että jäsenvaltiot suuria summia sitoisivat äh, äh, näihin tavoitteisiin. Yritin alustuspuheenvuorossani antaa ymmärtää, että tässä tiedonannossa kyse on siitä, että täytyy yrittää pohtia uutta strategista visiota nimenomaan eurooppalaisten investointien ulkoisen ulottuvuuden suhteen. No taas Tunisiaan. Tunisia kuuluu kanssamme vapakauppa-alueeseen. Volkswagen tannoin ajatteli, että se investoisi eh, Tunisiaan ja toteuttaisi siellä alihankintaa. Sitten italialainen parlamentin jäsen esitti niin, kysymyksiä tästä. Italia tämän sopimuksen ansiosta on tekstiilisektorilla voinut toteuttaa alihankintaa ja antaa Tunisiassa työpaikkaa 30-40 000 ihmiselle. Kehitysyhteistyörahat ovat siis olemassa. Me emme voi niitä ikään kuin moninkertaistaa Tällä hetkellä tätä eroa ei tehdä äh, sen suhteen, mitä tiedonannossa kerrotaan, vaan pikemminkin kyse on siitä, että yhteisön politiikan ulkoista ulottuvuutta tehostetaan. Esimerkiksi tätä Open Skies-sopimusta. Ryan äh, äh, German Wings tai muut halpalentoyhtiöt voivat investoida yksityisiä investointeja ja näin saada lisäliiketoimintaa. Eli tästä on kyse investointisuunnitelmassa, joka on mukana tiedonannossa. Ja viittaus menee nimenomaan tähän suuntaan. Kyse on more for more periaatteesta. Jos kahdenvälisessä poliittisessa dialogissa Tunisia sanoo, että me haluamme talouskehityksemme ja sosiaalisen kehityksemme ikään kuin yhdistää Euroopan kehityksen, niin totta kai äh, voimme tällaista esittää, mutta kyllä itse täytyy myös tuloksia saada aikaiseksi. Ja tähän täytyy sitoutua. No sitten kysymys äh, laillisesta maahanmuutosta. Tai oliko se, oliko se Tim, joka mainitsi laillisen maahanmuuton? taisi olla Jack Straw sisäministerinä mainitsi tämän myös 15 vuotta sitten. Silloin toimin komission jäsen Vitorinon tiedottajana 90-luvulla ja, ja siihen aikaan tehtiin yhteinen ehdotus turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta kysymyksistä. Noina aikoina pohdittiin vakavasti sitä, miten voitaisiin älykkäästi Euroopan tasolla käyttää laillista maahanmuuttoa. Pakolaiset ovat pakolaisia. Siinä on toinen oikeusperusta, Geneven yleissopimus, solidaarisuus, humanitaariset kysymykset. Mutta kun näitä laillista maahanmuuttoa EU-hun, niin kysehän on Kysehän on ikään kuin yhtälöstä toisaalta kysynnän ja tarjonnan välillä. Tällä hetkellä tätä ei eh, säännellä. Eh, jatkossa säännellä jonkin verran. 15 vuotta sitten komission jäsen Vitorino teki ehdotuksen tilapäisistä luvista maatalousalalle. Silloin oli Espanjassa mate, Marokon kanssa kriisi maatalousalalla. Ja kun ajatellaan henkilöä, joka tulee Espanjaan, Italiaan töihin, e, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta keräämään vaikkapa tomatteja ja sitten palaa takaisin, niin silloin oli mielenkiintoista havaita, että monet hallitukset ja tietyt poliittiset puolueet – syyttivät tätä ehdotusta siitä, että sen kautta näitä ihmisiä riistettäisiin. Heidät tuodaan Eurooppaan kolmaksi neljänneksi, kolma, kolmeksi neljäksi kuukaudeksi ja sitten heidät ikään kuin sysätään syrjään. No niin, ajatus on se, että he pääsevät, pääsevät tänne turvallisesti, jos heillä on sitten vakuutuskunnossa, saavat terveydenhuoltoa ja saavat tienotuksen rahaa, joka on riittävä rahamäärä, jotta voivat palata kotiinsa, tulevat seuraavana vuonna taas takaisin ja pitävät huolta perheistään. Tässä palaamme ensimmäiseen kysymykseeni. Kun teemme kolmansien maiden kanssa sopimuksia, niin me emme halua keskustella ainoastaan palautuksesta ja takaisinotosta. Tässä ei ulkoisteta missään muotoa ulkorajojen hallinnointia, vaan kyse on kumppanuudesta – jossa totta kai takaisinotto on mukana yhtenä osatekijänä, mutta käsitellään myös laillista maahanmuuttoa. Luulenpa, että päätän puheenvuoroni tähän. Pääviestini on se, että kommentoikaa totta kai minulle. Uskon lähestulkoon kaiken, minkä minulle sanotte, mutta esittäkää kommenttinne myös jäsenvaltioille – Älkää unohtako, että tämä tiedonanto on ikään kuin tehtävänanto neuvostolta. Se taas on perua aiemmilta tehtävänannoilta neuvostosta. Ja tässä taustalla ovat neuvoston päätelmät äh, siltä ajalta, kun maahanmuuttokriisi käynnistyi. Te olette lukeneet, niin kuin minäkin, valtio- ja hallitusten päämiesten ensimmäiset päätelmät. He välittivät viestin siitä, että nyt on kyseessä invaasio tavallaan, ja ensin täytyy huolehtia rajoista ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja on kehitettävä ulkoista ulottuvuutta. Ei nyt suorastaan niin, että heidät lähetetään takaisin, mutta valtiohallitusten päämiehet lähettävät tämän tyyppisen poliittisen viestin. Eli kehotan teitä perehtymään oikeus- ja sisäministerien päätelmiin lokakuulta 15. lokakuuta viime vuodelta. Jos luette nämä päätelmät, siis jäsenvaltioiden viesti meille toimielimille, se on ikään kuin tehtävänanto toimielimille, niin sieltä löydätte tämän kuuluisan more for more tai less for less periaatteen. Eli jos ette tee yhteistyötä, niin tässä takaisinotossa, niin sitten keppi paukahtaa. Nyt alle vuotta myöhemmin meillä on tiedonanto, jossa puhutaan kumppanuudesta, vastuusta ja sitoutumisesta myös toisen osapuolen taholta. Ja totta kai kyse on myös takaisinotosta, koska tätä vaaditaan. Mutta kyse on siitä, että konteksti on nyt paljon laajempi. Kiitos. No. Kiitos herra Capricci. Ja sitten Pusia Kievich, olkaa hyvä. Uh, just few points because, uh... Kiitoksia puheenjohtaja Vari pari aspektia vain näitä teknisiä aspekteja täydentäisin, vaikka oikeastaan konsepti itsessään juuri esitettiin juuri oikein hyvin tässä. Ensinnäkin jatkaisin tästä kumppanuushengestä sopimuksessa ja meidän lähestymistavassamme. Emme halua ulkoistaa meidän ulkorajavastuutamme. Ja mitä oikeastaan tässä nyt tapahtuu, on se, että pyrimme vahvistamaan niiden maiden toimintakykyä, jotka puolustavat omaa rajansa. Ja kun puhutte näiden maiden kanssa, niin kuulette, että kyllä kiinnostaa tämä. Sillä mikään maa maailmassa ei eh, halua, että salakuljettajat kulkevat rajojen läpi, koska salakuljettajat ovat pelkästään ihmisiä, vaan myöskin kaikkia muitakin tavaroita. Ja toinen asia. Totta kai haluamme ottaa vastuumme kantaaksemme kansainvälistä suojelusta ei kukaan halua erottaa sellaista, että keskeyttäisimme tai luopuisimme pakolaisohjelmista. Mitä oikeastaan ehdotamme, on se, että pyrimme tarjoamaan useampaa oikeudellista tietä somuksen osalta järjestää asiat. Tietenkin tässä on sellainen asia, että myöskin ne ihmiset, jotka pakenevat konfliktialueelta. Hekin haluaisivat mieluummin jäädä lähelle omia alueita, vaikka Etiopian tai Libanonia. Ja on tietenkin tärkeää, että he jäävät sinne, minne haluavat jäädä. Jos he eivät pysty, niin tietenkin he siirtyvät sitten kauemmaksi. Mutta emme millään tavalla halua pitää heitä poissa EU-sta, vaan haluamme pitää heitä siellä, missä he haluavat olla. Ja kolmanneksi pääosasto Homin asioista. Emme ehkä ole parhaita kommentoimaan näitä välineitä, mutta katsotaanpa tässä myöskin mahdollisuuksia. Totta kai haluamme lähettää viestin, että haluamme vahvistaa tukeamme. Haluamme jatkaa kumppanuushengessä ja haluamme katsoa, mikä on tarpeellista, mikä ei. Mutta emme katso pelkästään sitä, että missä voimme leikata ja missä voimme käyttää keppiä, vaan kyllä me kuuntelemme ja merkitsemme ylös, mitä on tärkeää näiden maiden osalta. Ja lopuksi tässä pitää myöskin olla teknistä apua, parhaiten käynnötöjen vaihtoa ja kapasiteetin lisäämistä – joko meidän pääosastomalta osastomalta tai muilta virastoilta pyritään tarjoamaan näille maille mahdollisuuksia parantaa heidän toimintamahdollisuuksiaan. Kiitos. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityksestä. Ennen sitä täytyy kuitenkin ilmoittaa, että aamupäivän esityslistan viimeinen kohta, kohta 15, täytyy lykätä koska lennoissa nyt on ollut myöhästyksiä. Eli yritämme jollakin tavalla järjestää tämän uudelleen esityslistalle huomisaamun kokoukseen. Nyt mennään eteenpäin. Kyse on Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmästä. 30. toukokuuta äänestimme mietinnöstä valiokunnassa ja sen jälkeen on järjestetty kolme kolmikantaneuvottelua. Nyt esittelen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Pabrix. Voitte kertoa meille tilanteesta kolmikantaneuvotteluissa. Ää... Äh. Kiitokset sinulle, Kinga. Toden totta, paljon työtä on jo tehty. Raja- ja rannikkovartiojärjestelmäehdotuksen liittyen saanen muistuttaa kaikkia, varsinkin niitä, jotka eivät ole seuranneet tätä ihan lähituntumalta. Tämä on strategisesti ja poliittisesti erittäin tärkeä asia, yhtä lailla kuin institutionaalisestikin. Eli meille erittäin tärkeä asia on se, että voimavaroja vahvistetaan ja Frontexin mahdollisuuksia vahvistetaan, yrittää löytää tehokkaita keinoja sille, että Euroopan ulkorajojen hallinta paranisi. Mehän kaikki tiedämme sen, että paraikaa Eurooppaa on kohtamassa huomattavia ennennäkemättömiä muuttovirtoja, terrorismia, rikollisuutta, ja se on omiaan johtamaan eri puolilla maailmaa epävakauteen, joten meillä on aika lailla rajalliset toimintamahdollisuudet tarjolla, paitsi toiminta ulkorajoilla. Tämä on asia, johon on tartuttava, ja jos katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta ja jäsenvaltioiden kansalaisten näkemyksiä, mehän edustamme heitä nyt odotetaan meiltä toimivaa ratkaisumallia. Ja jos tämä olisi toimiva ratkaisumalli, niin me voisimme osoittaa, että me olemme kykeneviä tekemään päätöksiä, sellaisia, jotka positiivisesti vaikuttavat elämäämme, jotka parantavat kansalaisten turvallisuutta ja samalla vaalitaan korkeaa standarditasoa myöskin niiden osalta, jotka köyhinä yrittävät päästä Euroopan unionin alueelle paremman tulevaisuuden toivossa. Mitä kolmikantaneuvotteluihin tulee, niin voin kertoa teille, että hyvin lyhyellä aikavälillä saimme järjestettyä viisi teknistä kokousta ja kolme kolmikantaneuvottelua viimeisin eilen – Ja kyllä aimo harva, harppauksin pääsimme eteenpäin, varsinkin tästä kuuluu kiitos avustajille ja neuvonantajille. Hyvää yhteistyötä on tehty myöskin varjoesittelijöiden kanssa, eli kiitän tässä kaikkia heidän ponnisteluistaan. Sopimuksen löytäminen ei ole aina helppoa, mutta niin se vain menee. Mutta olisi hyvä, että lopussa saamme aikaiseksi menestyksekkään paketin, hyvän asiakirjan, joka voidaan hyväksyä valiokunnassa ja sitten täysistunnossa. Sopimus hämöttää neuvoston kanssa monienkin asioiden osalta. Ehkäpä lyhyesti niihin liittyen muutama sananen, eli muutama positiivinen viesti. Ensinnäkin artikla 4, eli integroitu, yhdennetty eurooppalainen rajavalvonta, mitä se tarkoittaa. Tämän suhteen on saatu sopimus melko lailla valmiiksi ja yhtä lailla on sovittu siitä, että mitä tulee Euroopan raja- ja rannikkovartion virastoon, sen roolia olisi vahvistettava. Näin vastuu vahvistuisi. Se on tärkeä asia, sillä vastuuseen liittyy myös oikeuksia. Sanottakoon suoraan, että neuvosto ja komissio alkuun olivat epäileväisellä kannalla monienkin asioiden suhteen, mutta saimme kuitenkin asioihin vauhtia. Ja mitä tulee yhteyshenkilöihin jäsenvaltiotasolla, eli 11 artikla, sen suhteen hyvä tulos hämöttää, vaikkakin monia kriittisiä kommentteja on esitetty neuvoston ja jäsenvaltioiden puolelta, mutta me saimme heidät vakuuttuneeksi siitä, että mikä merkitys näillä on ja mikä yhteishenkilöiden vastuu on, sillä sitä kautta saadaan yhteistyötä helpotettua jäsenvaltioiden kesken ja myöskin tiedonvaihto helpottuu. Vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että voisimme tehokkaasti hallinnoida ulkorajoja ja tarjota nopealla aikataululla tietoa, jos sitä ei ole käytettävissä. Meidän ehdotuksemme oli kolmikantaneuvottelussa juuri tämä yhteishenkilöjärjestelmän käyttö. Minä uskon, että sitä kautta tilanne paranee ja tekstikin paranee verrattuna siihen, mitä komissio alkuun ehdotti. Edistystä on havaittu myöskin haavoittuvuusarvioinnin osalta – Eli mahdollisimman nopeasti pitää nähdä, minkälaisia heikkouksia jossakin päin ulkorajoja vallitsee tai voisi olla syntymässä. Kyse on täydentävästä järjestelmästä, se täydentää Schengenin arviointimekanismia. Eli ne toimivat rintaan. Se taas tarkoittaa sitä, että me paremmin ymmärrämme ja voimme nopeammin reagoida muuttuviin tilanteisiin. Mitä tulee teknisiin varusteisiin, senkin suhteen yritämme päästä eteenpäin, sillä tärkeänä pidämme sitä, että nopeasti tarjotaan henkilöstöresursseja, mutta kun saavutaan paikan päälle, mutta välineistöä ei ole tarjolla, niin silloin rajavartijat eivät voi toimia toivotulla tavalla, joten nyt tarvitaan sekä henkilöstöä että myöskin teknisiä välineitä. Tietenkin kyse on siitä, että jäsenvaltiot tarjoavat näitä teknisiä välineitä ja me annoimme neuvostolle aikaa pohtia, miten tämä asia voidaan hoitaa, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että se kyllä onnistuu. Tärkeänä on, että nopeasti henkilöstä voidaan vapauttaa. Se onnistuu, joten eiköhän sitten myös tämän teknisen laitteiston nopea tarjontakin onnistu. Ja mitä tulee tähän 1500 äh, rajavartijan puuliin, meillä on tällainen maakohtainen panostus jotta päästään tähän yhteislukuun 1500. Tälläkin saralla hyvä tulos hämöttää. Me kannatamme komission ehdotusta, mutta kyllä neuvostokin on oikeassa, sillä sitä kautta voidaan huomioida juuri tämä kiireellisyyden ulottuvuus. Me emme voi lyödä tätä lukumäärää lukkoon 1500, koska kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Me olemme luomassa virastoa, joka ei toimi vain nyt tällä hetkellä, vaan viraston pitäisi kyetä tarjoamaan Euroopan unionille parempaa tukea, apua ainakin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Perusoikeuksien suhteen on päästy kyllä aimoharpauksen eteenpäin. Muutama esimerkki. Me viittaamme perusoikeuksiin yksi artiklassa ja soveltamisalassa se on ikään kuin se kaiken kattava artikla ja tärkeänä on, että perusoikeuksista vastaava henkilö omaa kaikki tarpeelliset välineet ja minä uskon, että tätä kautta voidaan varmistaa se, että resursseja on käytettävissä – kaikkia välineitä on käytettävissä. Eli kukaan ei voi väittää täällä tai muualla, etteikö perusoikeusasioita olisi huomioitu. Minä olen vakuuttunut, että me kaikki olemme olleet huolissamme perusoikeuksien tilasta, joten varmaankin kaikki kannattavat tällaisen viraston perustamista. Tietenkin ryppyjäkin aina sattuu. On olemassa tiettyjä ongelmallisia artiklakohtia. Kolmikantaneuvottelut jatkuvat yhtä lailla kuin teknisetkin kokoukset ja toivottavasti näiden ongelmien osaltakin päästään eteenpäin. Muutama esimerkki ongelmista. Ratkaisematon kysymys liittyy näihin pikaisiin toimiin, eli artikla 18 mukainen menettely. Euroopan parlamenttihan oli valmis tukemaan neuvostoa, mutta parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että mitä tehdään siinä tapauksessa, jos jäsenvaltio ei ole valmis tekemään yhteistyötä. Tämä on tietenkin aivan hypoteettinen, sillä minä uskon, että jos jäsenvaltio tarvitsee apua, niin se sitä myöskin muilta saa. Neuvostohan ehdotti, että tällaisessa tilanteessa pitäisi tarjota mahdollisuus ottaa sisärajavalvontaa toimet käyttöön. Tästä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Mutta mutta komissiokin on muistuttanut meitä siitä, että jos lähdetään jotain järjestämään, niin sitä ei voida lähteä korjaamaan heti seuraavana päivänä. Eli meidän täytyy luoda sellaista lainsäädäntöä, joka toimii ja jota noudatetaan. Se on tärkeä asia, sillä muutenhan me vesitämme oman kantamme. Eli minä olen vahvasti sitoutunut siihen, että kyllä maalaisjärki voittaa. Tämä otsakeessa oleva sana rannikko, sen neuvosto haluaa poistaa. Sitä me emme puolla. Me, EU ei ole mikään saari, mutta silti vesistöä kyllä löytyy, joten kyllä rannikkosana kaivataan ja eiköhän toimiva ratkaisumalli tähänkin löydy. Ja ratkaisu uupuu vielä pääjohtaja nimittämisasioissa ja institutionaalisissa kysymyksissä. Toivottavasti löydämme tasapainon sen suhteen, mitkä ovat pääjohtajan ja hallintoneuvoston roolien suhteen. Me katsomme vaihtoehtoisia kompromisseja. On tietenkin selvää, että riippumatta siitä, mihin tulokseen päädytään, niin parlamentin kanta tulee olemaan vahvempi kuin aikaisemmin. Sekin on tärkeä asia, sillä meidän täytyy muistaa, että oikeuksiin liittyy myös velvollisuuksia. Ja avoinna yleisellä tasolla ainakin tässä vaiheessa vielä on palautuksiin liittyvä osasto, sillä virastolla olisi laajennettu vastuu myöskin palautusten osalta – on olemassa tähän liittyviä avoina olevia kysymyksiä, eli tähän mennessä emme ole vielä löytäneet yhteistä säveltä. Mutta muistutettakoon, että palautukset ovat tekstin yksi tärkeä osakokonaisuus ja me emme voi hyväksyä sellaista asiakirjaa, jossa ei ole hoidettu riittävän hyvin myöskin tätä palautuskysymystä. Eli avustajien, neuvonantajien, varjoesittelijöiden ja teknisen henkilökunnan ja tulkkien avulla olemme tehneet kaikkemme saadaksemme ratkaisumallin aikaiseksi Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana. Kiirettä pitää, mutta tärkeänä on myöskin varmistaa, että virasto on tehokas ja että se voi toimia toivotulla tavalla. Toivottavasti kuun loppuun mennessä voin kertoa teille saavutetusta tuloksesta ja minä toivon, että tässä loppuratkaisussa voidaan huomioida mahdollisimman monet parlamentin toiveet. Tarkoituksena on saada aikaiseksi toimiva jäsenvaltiota tukeva virasto. Meillä ei ole varaa odotella, vaan meidän on ratkaistava tämä asia. Toivottavasti tämä on kattava ratkaisumalli, mutta on tietenkin selvää, että jos nyt emme ratkaisua saa aikaiseksi, niin mihin sitten voimme reagoida? Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä, nopeasti on päästy eteenpäin. Ja mikäli kysyttävää on, tai kommentoitavaa tai onnen toivotuksia, niin mielelläni niitä jää nyt tänne kuuntelemaan. Kiitoksia. Thank you for... Kiitos Stefan Briggs. Kiitos tekemästäne työstä. Nyt varjoesittelijöiden puoleen. Miten mulle haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, just very short. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä esittelijöiden raportin kanssa – me teemme hyvää intensiivistä yhteistyötä. Ja mitä minä nyt näen tämän asian? Tässä on yksi tai pari tärkeää asiaa, jotka tarvitsevat vielä lisää pohdintaa ja sopimuksen, että voimme etsiä näistä asioista yhteisymmärryksen. Miten nyt näin asian parlamentin puolelta, niin olemme kyllä saaneet aikaan hyviä kompromisseja komission, neuvoston kanssa – ja esittelijä kyllä työsti kovasti näitä kompromisseja, että ollaan, ollaan ihan hyvällä tiellä. Mutta todellinen ongelma meidän kannaltamme on tämä palauttamiskenttä, palauttamistoimet. Ehkä rahavaltioiden rooli tässä yhteydessä on yliarvostettu, koska ei rajavalvonta voi syntyä tässä yleiseen palautusvirastoon, virastoksi muuttua. Tämä on tietenkin osa, tärkeä osa sitä, mutta se ei saa olla kaikkein tärkein osio rajavalvontaa, joten etsimme edelleenkin tähän kompromissia ja olen varma, että myöskin lähipäivinä onnistumme tässä. Kiitoksia. Wikström. Kiitos edustaja Wikström. Chris Beckin korvaajana. Kiitos puheenjohtaja, puhun varjoesittelijämme puolesta, Natali Grisbekin puolesta, joka ei tänään voi olla paikalla. Yritän puheenvuoroa ranskan kielellä ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa. Ensin kiitokset esittelijälle oikein hyvästä työstä raskaissa neuvotteluissa, jotka etenevät kuitenkin hyvällä vauhdilla. No niin, Natali tulee paikalle. Tässä neuvotteluvaiheessa Natali No niin, hengähtää hieman. Ja hän haluaa ryhmämme puolesta korostaa tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin tarvetta toteuttaa pelastus- ja etsintätoimia uuden Frontex-viraston mandaatin puitteissa. Ja toiseksi, kun kyse on viraston rakenteesta, niin parlamentti ja aivan erityisesti alderyhmä tukee alusta saakka sitä, että luodaan eurooppalainen virasto, vahva eurooppalainen virasto. Näin ollen tämän viraston johtajan rooli tulee olemaan hyvin tärkeä. Hänellä on huomattavia toimivaltuuksia. Johtajan nimitysprosessi on hyvin tärkeä ja on muistettava, että parlamentilla ja neuvostolla on keskeinen rooli nimitysprosessissa. Nyt annan Natalille puheenvuoron. Bonjour. Kiitos, hyvää päivää kaikille. Kiitos ensinnäkin Cecilialle, joka käytti tässä Molierin ja diplomatian kieltä hienolla, taidokkaalla tavalla. Ja hän hyväksyi sen tehtävän, että esittelin nopeasti niitä näkemyksiä, joita me haluamme tästä kolmikannasta esittää. Pahoittelen tätä myöhästystä kahden ja puolen tunnin sijaan. Törmäsin siellä melkomoisiin äh, esteisiin tällä matkan varrella. Siellä oli rekkoja ja mitä kaikkea, villisikoja. Eli neljä tuntia meni tuohon matkaan kahden ja puolen tunnin sijaan. Kiitos Artisille hänen tekemästään työstä ja kiitos myös koko tiimin puolesta kaikille, myös varjoesittelijöille. Tässä on todella taittelutahtoisesti esittelijä toiminut mietinnössä, joka on äärettömän tärkeä. Sen aihe on tärkeä, sisältö on tärkeä ja toiseksi kansalaiset seuraavat aiheen etenemistä. Usein he eivät ole niinkään perillä siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, mutta tässä aiheessa kyllä kansalaiset yrittävät ymmärtää ja haluavat vastauksia. Aivan niin kuin Cecilia sanoi, tämän aiheen kautta saatavat vastaukset ovat laajoja, kokonaisvaltaisia, mutta eivät ne tietenkään johda siihen, että saisimme täysin uudistetun Frontex 2.0-viraston ja kaikki, kaikki ongelmat noin vaan ratkaistaisiin. Tämä väline on vain yksi väline, ei kuitenkaan ainoa väline. Haluan kiittää Artisia hänen tekemästään taidokkaasta työstä, jota hän tekee meidän kanssamme. Cecilia nosti esille jo kaksi tärkeää seikkaa, eli nämä etsintä- ja pelastustoimet merellä. Suurimmalle osalle varjoista tämä on yksi niistä tehtävistä, joka virastolla on oltava. Eli yhdessä komission neuvoston kanssa tästä aiheesta edelleenkin keskustellaan. Ja aivan niin kuin Cecilia totesi, eurooppalainen ulottuvuus täytyy tässä olla. Ja kolmanneksi palautuskysymykset, ne järjestelyt, jotka liittyvät palautukseen. ALDE-ryhmäni tukee ajatusta siitä, että meillä on tehokas palauttamispolitiikka, sellainen, joka toimii kaikissa kokouksissa, niin teknisissä kuin poliittisissakin kolmikantakokouksissa on toistettu sitä, että on oltava täydet takeet siltä, että kunnioitetaan perusoikeuksia ja ihmisiä ei tarpeettomasti kierrätetä. Viraston täytyy voida auttaa jäsenvaltioita myös näissä palautustapauksissa, mutta keskusteluissa komission ehdotus siitä, että Frontexille annettaisiin toimivaltuudet näissä palautustapauksissa silloin, kun kyse on kolmannesta maasta ja palautus tapahtuisi toisen kolmanteen maahan. Tätä emme voi tässä, tässä muodossa hyväksyä. Kun ajatellaan Euroopan unionia, niin unionin sisällä meillä on haasteita, jotta voimme omia kriteerejämme noudattaa, eikä tehokkuus kärsisi eikä otettaisi riskejä sen suhteen, kunnioitetaanko perusoikeuksia näissä palautusoperaatioissa, joita toteutettaisiin kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan. Toivottavasti sanoin tämän selkeästi, vaikkakin hieman pitkään jouduin puhumaan näissä olosuhteissa. kiitos, että sain hieman lisää aikaa ryhmämme puheenvuoroesittelyyn. Kiitos Natalia. Natali, kiitos Cecilia. Cecilia, melkoisen vaikutuksen nyt teit kyllä. Edustaja Björk. Jag ska fatta mig väldigt kort. Eh, som, äh, Vain lyhyesti. Kuten kaikki tietävät, että me, meillä on suuria epäilyksiä tämän koko ajatuksen suhteen, siis eurooppalaisten rajavalvontaviranomaisten osalta. Ja meidän mielestä neuvoston edustuksesta pitäisi koko rannikkovalvonta poistaa, koska tämä nyt on täysin, täysin sopimatonta. Ja varjoesittelijämme pitää sitä hyvin tärkeää, tämä palautusasia otetaan huomioon. Me parlamentissa olemme hylänneet äänestyksen, että tämä Super Frontex palauttaisi kolmannesta maasta kolmanteen maahan, vaikka Turkista Irakkiin. on tärkeää, että pidämme kiinni nyt parlamentin muodostamasta kannasta. Euroopan parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen. En näe mitään syytä, että luomme viranomaisen, joka olisi vastuussa kahden kolmannen maan keskeisistä palautuksista. Emmehän me voi sitten taata näissä yhteyksissä turvapaikkaoikeuksien käytön. Kiitos. Nyt puheenjohtajavaltio ja komissio Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Edustaja Fabriks, onko vielä lisättävä tähän? No hyvä. Kiitos kaikille. Toivotamme jatkossakin menestystä neuvotteluihin ja toivomme hyvää lopputulosta. Nyt meillä on 10 minuuttia vielä ennen äänestyksiä aikaa, eli 10 minuutin tauko. Jatkamme kello 11.25. Silloin äänestämme kysymyksestä neuvostolle ja komissiolle aiheena EPPO. So, uh, dear colleagues, I will ask you to... Hyvät kollegat, nyt pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. To continue with the votes. Jatkamme kokousta äänestyksillä. Helppo äänestys, kaksi äänestystä meillä on nyt ohjelmassa. Kysymys komissiolle ja neuvostolle Euroopan syyttäjävirastosta ja Eurojustista. Jos nyt istuudutte paikoillenne, ryhdymme äänestämään. So. Okay, so let's vote. I, I, uh... No niin, suullinen kysymys komissiolle, EPPOsta ja Eurojustista. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Ja neuvostolle kysymys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin kaksi kysymystä voimme esittää. Siinä äänestykset tältä päivää. Paljon vaikeampia äänestyksiä on sitten ohjelmassa ensi viikolla tiistai-aamupäivänä, eli valmistautukaapa siihen. Nyt voimme jatkaa. Te olette nyt kaikki paikalla, joten mainitsenpa, että tämä aamun kokous päätetään käsittelemällä Fajonin mietintöä. Se täytyy sen sijaan, tämän aamun sijaan todennäköisesti ohjelmoida ensi viikolle. Eli tämän aamupäivän viimeisenä kohtana. Niin, edustaja Makovei. Voisitko toistaa vielä, koska täällä on niin paljon melua, enkä kuulit Kosovan äänestys, tai Kosovan asia on siirretty. Uh, plane was... Kyllä. Fajonin lentokone on myöhässä, joten hän ei ole paikalla. Hän pyysi, että lykkäämme tätä käsittelyä. Todennäköisesti se ei kuitenkaan sovi huomisen esityslistalle, joten se täytyy ottaa sitten ensi viikolle. Mutta sihteeristä työstää tätä kysymystä. Tämän ammun kokous päättyy kello 12. Kiitos kollegat. Nyt jatkamme kokoustamme. Kyse on nyt miljöön laatimasta lopullisesta tutkimusluonnoksesta. It was uh, requested from our committee. Kyseessähän on valiokunnan pyyntö. Ja aiheena ovat uh, sisällölliset muutokset, joita on tehty uh, ehdotusdirektiiviksi rikollisessa rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä eurooppalaisissa pidätysmääräyksissä. Vaikutusarvioinnista tässä on kyse. Kuulemme siis vaikutusarvioinnin tuloksista tutkimuksen muodossa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa vaikutusarvioyksikön johtaja ja tämän jälkeen miljoon tiimi, tällä Potsa ja Markovska, poliittinen neuvonantaja. Maniakki Triiva ensimmäisenä, olkaa hyvä. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä kutsusta esitellä tämän vaikutusten arvioinnin liittyen oikeusapuun tehtyyn muutoksista. Tässä kerromme arvioinnin tärkeimmistä tuloksista. Tässä vain lyhyesti katsoa tämän tutkimuksen sisällön, joka annettiin liivevaliokunnan toimesta – Haluamme katsoa parlamentin tarkistusten vaikutuksia tähän lainsäädäntöprosessiin ja LIBE pyysi meitä katsomaan seitsemän tärkeää tarkistuksen vaikutuksia toukokuussa 2015 hyväksyttyyn ehdotukseen. Ja 29, 31, 39, 41 ja 42 ja 44 ja 45 ovat nämä tarkistukset. Ja kuten parlamentin vaikutustarviointikäsikirja toteaa, tämä annettiin ulkoisen tehtäväksi ja erityisesti tutkimus katsoi direktiiviä perustana ja sitten pyrkii katsoa myöskin komission vaikutusarvioiden tietoja oikeusapuun liittyen. Annetaan miljöö järjestölle jotka ovat tottuneet katsomaan tai tekemään yhteistyötä EU-toimijoiden kanssa. Ja tämä arviointi on nyt aika viime vaiheeseen, sanotaan valiokunnalla piokkin. Tärkeimmät päätelmät esitellään tänään. Virginia Della Potsan, joka on oikeudenneuvonantaja, ja Anieska Markovska, joka on poliittinen neuvonantaja toimesta. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Ms. Uh, Maniaki Grida. Uh, we will start with the presentation of the... Kiitoksia. Me kerromme ensin tavoitteen asettelusta. Tarkoituksena on arvioida sosiaalistaloudellisia vaikutuksia, joita tarkistuksilla on, eli miten ne vaikuttavat epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksiin ja yhtä lailla arvioidaan vaihtoehtoratkaisumalleja 31 ja 42 tarkistusten osalta ja katsotaan kolmen toimielimen kannat, eli parlamentin neuvoston ja komission. Tutkimus perustuu tutkimukseen, jossa on huomioitu sidosryhmien kannat ja kyselyt. Me teimme la- määrällisen tutkimuksen. Siinä huomioidaan muun muassa komission vaikutusanalyysi, jossa on tarkasteltu 28 jäsenvaltiota ja sitten vielä toinen tutkimus, joka keskittyy 10 jäsenvaltioon. Koska tietoa ei ollut hirveästi tarjolla ja aikataulu oli tiukka, niin me emme voineet toteuttaa laadullista määrällistä arviota 41 ja 43 tarkistusten osalta. Yksi keskeisimmistä aiheista ja keskeisimmistä kysymyksistä on se, että jäsenvaltioiden välillä käytänteet vaihtelevat aika lailla. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että oikeusapuun liittyen on olemassa vielä aika lailla puutteita ja analyysimme mukaan näiden tarkistusten hyväksyntä vaikuttaisi positiivisesti epäiltyjen tilanteeseen. Se tarkoittaisi sitä, että oikeusapu kuuluisi oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmään ja näin voitaisiin varmistaa, että kaikilla on oikeus asianajan apuun. Jos katsotaan tarkistuksen, niin useimmat johtavat tietynlaisiin kustannuksiin, mutta myöskin oikeuksiin ja etuuksiin. Toimiva oikeusjärjestelmä voi nopeuttaa jär... käsittelyä ja muun muassa tutkintavankeuden kestoa voidaan lyhentää ja vääriä tuomioita, tuomioita vältytään ja vankilat eivät ole liian täysiä ja tuomioistuimilla ei ole liian suuri työtaakka. Tiettyjä asioita on vaikea mitata rahassa. Viittaan tässä muun muassa siihen, mitä hyötyä on siitä, että väärin ei tuomita tai pidätetä tutkintovankeuteen. vankeuteen. Eli tältä osin suosittelemme kyllä tarkistusten hyväksymistä. Ja mitä tulee tutkimuksen suosituksiin 28, anteeksi 29 soveltamisala tarkoituksena on varmistaa, ettei henkilöiden oikeutta vapautta rajoiteta ja että kaikilla olisi pääsy oikeusapuun. Eli tarkoituksena on varmistaa, että henkilön oikeuksia paremmin vaalitaan, eli henkilöllä olisi oikeus apu tarjolla, ja tämä tarkoittaa sitä, että on todennäköistä, että he voivat myöskin nauttia oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Mitä tulee muihin kysymyksiin, niin on oikeus koko prosessin aikana nauttia oikeusavusta Eli jo ennen varsinaista prosessin alkua varmistetaan, että kaikki on määräysten mukaista. Sitten 29 tarkistus. Järjestelmää olisi virtaviivaisempi ja tämän kautta voidaan eh, ehkä ottaa käyttöön vähimmäistandardeja. Tätä kautta jäsenvaltioiden hallinto voisi säästyä turhilta kustannuksilta Lisäksi tämä on myöskin se tarkistus, joka aiheuttaa suurimmat kustannukset. Arvioiden mukaan kustannukset ovat noin 244 386 miljoonaa euroa vuosittain. Noin 61 miljoonaa euroa liittyy siihen, että ei henkilöiden vapautta liikkuutta rajoiteta ja noin 183-325 miljoonaa euroa, kun oikeusapua laajennetaan. Sitten tarkistus 31, vähäiset rikokset. Kyse on siitä, että tässä ei välttämättä tarvita tuomioistuimen päätöstä tai sitten päätökseen ei liity sanktioita. Minkälaisia vaikutuksia tällaisilla tarkistuksilla on? Ensinnäkin syytetyn ja tuomiton henkilön tai epäilyn henkilön oikeuksia vaalitaan paremmin niissä jäsenvaltioissa, joissa vähäisistä rikoksista epäilyille ja syytetyille henkilöille ei tarjota oikeusapua. Lisäksi huomioidaan, että välttämättä tietyistä vähäpätöisistä rikoksista ei voida tarjota oikeusapua. Ja nämä rajoitukset saattaisivat johtaa kustannussäästöihin noin 0,2-11 prosenttia kaikista oikeusapukustannuksista. Sitten tarkistus 39. Tässä on tarkoituksena rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta hakea takaisin oikeusapukustannuksia. Tässä on kaksi ehtoa esillä. Ensinnäkin se, että lopullinen päätös, jonka mukaan henkilö ei ole kriteereiden mukainen, sellainen päätös olisi tehtävä. Ja toinen ehto on se, että mikäli väärää tietoa omista taloudellisista omasta taloudellisesta tilanteesta annetaan. Eli näissä kahdessa tilanteessa jäsenvaltio voi pyytää oikeusapuun liittyviä kustannuksia takaisin perittäväksi. Tämä tarkistus saattaisi johtaa siihen, että useammat henkilöt voivat saada oikeusapua koska juuri takaisin maksuriski pienenee. Nyt on arvioitu, että mahdolliset kustannukset ovat noin 7 miljoonaa euroa vuositasolla, eli noin 15 prosenttia kaikista tämänhetkisistä takaisinperintäsummista. Eli näitä, tätä summaa 7 miljoonaa ehdot, mainituista kriteeristä johtuen ei voida enää kerätä takaisin. Sitten tarkistus 41, riippumaton viranomaistaho, eli oikeusavun antamispäätös olisi annettava nopeasti toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Ja tämä tarkistus vaikuttaisi positiivisesti siihen, että saa oikeusapua ja oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn. Kaikilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Eli harkinnan varaa viranomaistaholla ei ole. Ja sitten tarkistus 42, Euroopan pidätysmääräys. Siinä on olemassa velvoite, jonka mukaan jäsenvaltioiden on tarjottava oikeusapua. Tämän lisäksi kolmas jäsenvaltio, missä todistusaineistoa kerätään, niin sielläkin on tarjottava henkilölle oikeusapua. Näin voidaan varmistaa, että jokaisella on oikeus oikeusapuun kahdessa maassa, eli direktiivin 2013-48 mukaisesti yhteistyö johtaisi siihen, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen liittyvien pyyntöjen, turhien pyyntöjen määrä laskisi. Lisäksi tässä on tarjolla vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytämisen mahdollisuus, eli näin voidaan välttyä turhilta pidätysmääräyksiltä, eli voitaisiin käyttää esimerkiksi videokonferenssia, eikä henkilön tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä. Kustannukset tulevat todennäköisesti laskemaan huomattavassa määrin Tämän tarkistuksen kokonaiskustannukset liikkuvat 0,63-1,34 miljoonan vuositasolla. Ja jos katsotaan tarkistusta 42, niin jäsenvaltioiden on järjestettävä sellainen järjestelmä, että jäsenvaltioissa on laadukasta oikeusapua ja riippumatonta laillista apua ja koulutusta tarjolla. Tämä vaikuttaisi tietenkin positiivisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin ja että lähdetään liikkeelle syy, syyttömyysolettamuksesta. Arvioiden mukaan 13,4 miljoonaa euroa vuositasolla menisi koko Euroopan unionin alueella koulutus- ja akkreditaatiotoimiin. Ja Tarkistus 44, vetoomusoikeus. Jos oikeusapu evätään, niin silloin henkilöllä pitäisi olla oikeus äh, muutoksen hakuun yleissopimuksen 6 ja 13 mukaan. Tämä vaikuttaisi positiivisesti kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole muutoksenhakumahdollisuusjärjestelmää käytettävissä, mikäli muutosta haetaan oikeusapu päätökseen. Näin toimitaan johdonmukaisesti kaikissa tapauksissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosittaisten hakemusten määrä kasvaisi Tämä johtaisi kasvaviin kustannuksiin jäsenvaltiotasolla, mutta nämä eivät ole huomattavia kustannuksia, koska useimmissa jäsenvaltioissa on jo muutoksenhakuoikeus olemassa. Oikein paljon kiitoksia. Thank you for all of you. Kiitos teille kaikille. Kiitos puheenvuoroista. Nyt kysyn, haluaako joku kollegoista käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yeah, Yes. Young. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, also thanks to the... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin tästä tutkimuksesta, joka on tehty meidän hyväksemme. Oli tärkeää, että tämän prosessin alussa, eh, kun puhuttiin trilogissa oikeusavusta, että pystyimme toteamaan neuvostolle asema hyvin vakavasti ja haluamme nähdä vähän myöskin tämä vaikutuksista tarkemmin, mitä tämä meidän rajoituksemme tarkoittaisi. Muistatte, että hyväksyimme mietinnön parlamentissa, jossa pyrimme oikeusapu ehdotuksen komissiosta ottamaan yhteyteen niihin oikeuksiin, mitä on taas epäilyllä, siis pääsy lain lakimieheen ja niin- puheille ja niin edelleen. Pyrimme ottamaan nämä mukaan direktiiviin. Ja tämä vaikutusten arviointi, joka katsoi eri vaikutuksia, osoittaa sen, että yleisesti ottaen kulut, jotka meidän ehdotuksemme aiheuttaisivat, eivät ole hurjan suuria. Oikeastaan ihan siedettäviä. Ja mitä tulee sitten ihmisoikeuksien tilanteen parantamiseen meidän ajatuksemme pohjalta, ne olisivat huomattavia, ja tämä olisi tärkeä trendi. kun olemme tällä hetkellä neuvoston kanssa tilanteessa, keskustelemme jo nyt kompromissiehdotuksista, niin vaikutusten arviointi on ainakin saanut sen aikaiseksi, että emme voi nyt neuvostolta kuulla sitten, että yleisesti ottaen emme, emme voisi pystyä maksamaan sitä, mitä me haluamme parlamentissa aikaan saada. Hyvä, että meillä on vaikutusten arviointi olemassa. Tietenkin näin lyhyessä ajassa on vaikea saada oikeaa tietoa kaikista tarkistuksista, kuten todettiin myöskin tutkijoiden osalta. Joten on hyvä, että saamme loppujen lopuksi kaiken tiedon mutta trilogissa tämä onkin hyödyllistä. Ja pitää ajatellaan, että jäsenvaltiot ja neuvosto eivät itse pysty tarjoamaan tietoa, kun pyydämme heiltä tätä. Kun haluamme kysyä heiltä kuluista vaikka, että antakaa meille lukuja näistä. Joten uskon, että ainoa kommentti, mikä voi, voi todeta, että enkin se, että jäsenvaltioiden välillä on eroja. Jotkut valtiot ovat pidemmällä kuin toiset. Ja joissakin valtioissa ei ole kovinkaan pitkälle kehittynyttä järjestelmää. Heidän pitää käyttää enemmän rahoitusta siihen, että saadaan heidän standardinsa EU-tasolle kuin muut. Joten hyvä, että meillä on vaikutusten arviointi, että tässä nähdään, että emme pelkästään totea asioita, vaan näemme myöskin, mitkä vaikutukset sillä olisi. Ja toivottavasti kolme, kolmikantaa neuvotteluista. Tästä päättää sen sitten jopa Alankomaiden puheenjohtajakaudella, mutta jos ei, jatkamme sitten toisen, toisen kauteen. No, kiitos edustaja De Jong. Muut eivät nyt halua puheenvuoropyyntöä. Kiitoksia tehdystä työstä. Päätän kokouksen tältä aamupäivältä. Me tapaamme jälleen kello 15 ja silloin käymme näkemyksen vaihtoa komission Avramo Puloksen kanssa. Mukavaa lounastaukoa ja tavataan kello 15.